Äh, Ystävät, jäsenet, kahdeksan minuuttia mennyt jo hukkaan siitä tunnista, joka meillä on komission jäsenemme kanssa. Rouva Täisen, sydämellisesti tervetuloa. Saattekin puheenvuoron Rouva Täisen. Sen jälkeen esittelijä ja varjoesittelijät voivat puhua pari minuutin verran kukin, mutta nyt olkaa hyvä rouva Täisen. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet. On ilo olla täällä valiokunnassa, kuten aina. Täällä työllisyysvaliokunnassa Euroopan parlamentissa. On mukaan, että, että voin esitellä ehdotuksen, joka käsittelee EU sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista. Tämä on korvamerkitty prioriteetiksi kolmen toimielimen yhteisessä julkilausumassa. Ensin haluaisin onnitella esittelijää Palasia. Toivon hänelle ja varjoesittelijöille tietenkin kaikille valiokunnan jäsenille menestystä. Kaikkea tarvittavaa menestystä, jotta saamme edistyttyä nopeasti tässä tärkeässä kysymyksessä. Kun eurooppalaisilta kysytään, mikä on heille tärkein eurooppalainen oikeus. He pitävät tärkeänä oikeutena vapaata liikkuvuutta. Ihmisten vapaa liikkuvuus ei käytännössä olisi mahdollista, jos ei yhteensovittaisi sosiaaliturvajärjestelmiä, koska näin voidaan huolehtia siitä, että kansalaiset eivät menetä sosiaaliturvaansa muuttaessa maasta toiseen Euroopassa. Tietenkin jäsenvaltioilla on velvollisuus huolehtia oman sosiaaliturvajärjestelmänsä muodosta ja hoitamisesta sopimusten mukaan. Asetuksen säännössä määritellään vain, mihin järjestelmään liikkuva eurooppalainen kuuluu. Sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnissa halutaan huolehtia siitä, että kansalainen on aina – jonkun järjestelmän kattama, mutta aina vain yhden järjestelmän kerrallaan. Se, minne on maksettu, sosiaaliturvamaksuja on yleensä se paikka, jossa voi nostaa etuuksia. Nämä eivät ole uusia sääntöjä, vaan ovat olleet käytössä vuodesta 1959 ja sen jälkeen niitä on päivitetty säännönmukaisesti. No miksi päivitys on jälleen paikallaan? Nyt pitäisi ottaa huomioon useita oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnan kehityskulkuja. Ehdotuksemme perustuu sen varaan, mitä asiantuntijat jäsenvaltioista ovat esittäneet. Ja näistä asiantuntijoista, joiden on tarkoitus tulkita päivittäin näitä sääntöjä käytännössä, on saatu paljon apua. Me käytämme neljä alaa. Ensinnäkin työttömyysetuudet. Ehdotamme, että työnhakija voisi ottaa työttömyyskorvauksen mukaan kuudeksi kuukaudeksi toiseen maahan. Ei kolme kuukautta niin kuin tällä kertaa. Haluan selittää, miksi olen tehnyt tämän ehdotuksen. Tällä hetkellä miljoona eurooppalaista työnhakijaa hakee työtä muusta kuin omasta jäsenvaltiosta. Kun ajatellaan, miten korkealla tasolla työttömyys on joissain jäsenvaltioissa ja toisaalta joissain maissa on täystyöllisyys tai osaajien puutetta ja siksi Euroopan unionissa on tarpeen saada liikkuvia työnhakijoita. On huolehdittava siitä, että ihmiset voivat liikkua reiluin ehdoin. Sääntöjen pitää olla reilut kaikille, vapaamatkustajia me voisi sallia. Siksi ehdotan, että kun jollain on oikeus työttömyyskorvaukseen maassa, jossa viimeksi oli töissä. Tämä etuus pitäisi voida ottaa mukaan ainakin kuudeksi kuukaudeksi, ei kolmeksi kuukaudeksi. Jos työnhakija näin ajattelee, että olisi paremmat mahdollisuudet saada työpaikka toisesta jäsenvaltiosta. Tämä oli vapaa matkustamista, koska nämä ihmiset ovat maksaneet sosiaaliturvamaksuja – kyseiseen maahan. Ja työttömyysetuuksien vientiin liittyy tietyt ehdot. On pitänyt jäädä tahtomattaan työttömäksi. Vastuullinen jäsenvaltio voi edelleen tarkastaa tämän tilanteen. Seitsemän päivän sisällä on rekisteröityvä työnhakijaksi osallistuttava toimiin siellä ja raportoitava kuukausittain vastuullisen jäsenvaltion viranomaisille siitä, mihin on ryhdytty työpaikan löytämiseksi. Lisäksi ehdotamme muutosta rajatyöntekijöiden tilanteeseen. Rajatyöntekijät, jotka asuvat yhdessä ja työskentelevät toisessa EU-jäsenvaltiossa ja palaavat kotiin joko päivittäin tai kerran viikossa – he voivat joutua työttömäksi Naisia jos saavat tehneet viimeksi työtä he voivat hyötyä siellä työttömyyskorvauksista, kunhan ovat olleet töissä ainakin 12 kuukauden ajan. Tämä on reilumpi ja yksinkertaisempi järjestelmä kuin tällä hetkellä. Ja lopuksi työttömyysetuuksista ehdotamme, että työttömäksi jäävän henkilön on tullut työskennellä vähintään kolme kuukautta kyseisen maan alueella ennen kuin voi tukeutua aikaisempaan kokemukseen, kun vaaditaan työttömyysetuuksia. Eli jos ajatellaan uudessa jäsenvaltiossa ja vanhassa jäsenvaltiossa tehtyä työtä, niin nämä ynnätään yhteen ja katsotaan, voiko saada työttömyyskorvausta. Toinen osa luo pitkäaikaishoidon etuuksille yhteisen määritelmän ja kriteerille, jonka pohjalta nämä tunnistetaan. Näin käy selvästi ilmi, miten rajat ylittävissä tapauksissa kohdellaan näitä kysymyksiä ja mitkä pitkäaikaishoidon etuudet voi ottaa mukaan, kun muuttaa ulkomaille. Kolmas kohta liittyy siihen, miten voidaan saada sosiaalietuuksia, kun ollaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Me olemme varmasti kaikki kuulleet monissa jäsenvaltioissa kysymyksiä niistä ehdoista, jotka koskevat liikkuvia, markkinoiden ulkopuolella liikkuvia. Usein huolenaiheet liittyvät siihen, että nykysäännöt eivät ole niin selkeitä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ylläpidämme vapaan liikkuvuuden asemaa. Siksi kansalaisille on selitettävä, mitkä säännöt ovat, miksi nämä ovat reilut säännöt ja miten huolehditaan niiden noudattamisesta. Me olemme katsoneet yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä, joissa sanotaan, että vapaa liikkuvuus ei tarkoita sitä, että rajatta voidaan nauttia sosiaalietuuksia muissa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne liitetään oikeuteen oleskella maan alueella. Siksi liikkuvalla henkilöllä pitää olla riittävä toimeentulo ja kattava terveydenhuolto. Tämä periaate käy vielä selvemmin ilmi uudesta ehdotuksesta. Me lisäksi siinä selvitetään, ken tämä vaikuttaa, kun tämä vaikuttaa työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin kansalaisiin, eli ihmisiin, jotka eivät ole töissä – eivätkä aktiivisesti etsi työpaikkaa. Neljänneksi puhutaan sosiaaliturvan yhdenmukaistamisesta lähetettyjen työntekijöiden osalta. Siinä ei kuitenkaan muuteta sosiaaliturvasääntöjä, jotka koskevat lähetettyjä työntekijöitä, jotka ovat edelleen kotimaansa sosiaaliturvan piirissä, jos heidät on lähetetty lyhyemmäksi ajaksi kuin 84 kuukaudeksi. On ehdotettu selkeämpiä sääntöjä kansallisille viranomaisille tarkistaa lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvatilanne ja löytää mahdollisia väärinkäsityksiä. Olemme saaneet tähän erittäin arvokasta tukea ad hoc työryhmältä. Ja lopuksi esityksessä ei ole tiettyä asiaa. Me emme halua muuttaa lapsilisien maasta vientiä koskevia sääntöjä, riippumatta siitä, minkälainen tunnelma joissain jäsenvaltioissa voi olla, niin taustalta löytyvä tieto, joka liittyy sääntelytaakkaan ja taloudellisiin vaikutuksiin, ei tue sellaista ajatusta, että muutettaisiin tätä sääntöä. Lisäksi uskon vankasti, ettei voida argumentoida toisaalta, että ihmisillä on oikeus samaan palkkaan samasta työstä samassa paikassa ja samalla hyväksyä, että työntekijät, jotka maksavat samia, samoja määriä saman sosiaaliturvajärjestelmän, saavat eri tasoista etuutta, riippuen siitä, missä he tai heidän lapsensa asuvat. Tämä on tasapainon ja reiluuden kysymys. Ja siksi Euroopalle tärkeä kysymys. Tiedostan, että tämä oli ajateltu viime vuonna sopimuksessa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa neuvottelussa sopimuksessa, joka neuvoteltiin, jotta yhdistynyt kuningaskunta voisi jäädä Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Joillekin jäsenvaltioille tämä sopimus oli hyvin vaikea. Mutta tiedämme myös, että tässä sopimuksessa on toinen lauseke, joka sanoi, että tämä sopimus ei ole enää voimassa, jos Brexit-äänestyksessä kansalaiset päättävät jättää Euroopan unionin. Arvoisat parlamentin jäsenet, kaiken kaikkiaan ehdotetut muutokset antavat lisää avoimuutta, oikeusvarmuutta ja reiluutta, josta liikkuvat kansalaiset voivat nauttia samoin kuin viranomaiset, työnantajat ja veroviranomaiset. Näin mahdollistetaan vapaa liikkuvuus ja annetaan paremmat mahdollisuudet jäsenvaltioiden puuttua väärinkäytöksiin. Olemme Euroopan parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa olleet jatkuvasti vuoropuhelussa samoin kuin muiden sidosryhmien kanssa. Olemme kuunnelleet sidosryhmien kantaehdotuksia ja aion tehdä aivan kaikkeni, jotta nopeasti ja sujuvasti voimme edetä tämän kysymyksen kanssa, joka on yksi kolmen toimielimen, kolmen toimielimen yhteinen tavoite. Mielelläni käyn keskustelua. Se on minulle tärkeää. Se on tärkeää ajatellen yhteistyötämme. Olen vakuuttunut siitä, että saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen Euroopalle ja kansalaisillemme. Kiitos oikein paljon. Jos aikaa kysymyksillä on, niin totta kai olen valmis vastaamaan. Kyllä, ja kysyttävää riittääkin. Ensin puheenvuoron saavat esittelijä, varjoesittelijät, jos tyydytte kahteen minuuttiin. Ehkä jää vähän aikaa muutamalle muullekin kysymykselle, mutta ensin esittelijä. Herra Balast, Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Madame la commissaire. Euh, Rouva komissaari, kiitos esityksestänne ja sen selkeydestä kiitos myös oikean metodin valinnasta. Huomataan hyvin, että tässä kun koordinoidaan sosiaaliturvajärjestelmää, niin tarvitaan nyt uusia ehdotuksia. Uudet ehdotukset on nyt tehty, ne ovat tarkkoja ja nyt parlamentin pitää nyt käsitellä niitä ja keskustella siitä. Minun roolini nyt ei ole kuitenkaan aloittaa sille, että annetaan suuntaviivoja. Teen sen hieman myöhemmin, sen jälkeen kun olen tarkastellut tätä tekstiä mukaan lukien varastoiden kanssa. Siis kaikki ehdotukset on käyty läpi, mutta ehkä kuitenkin muutamia alustavia tietoja tähän metodin liittyen ja missä vielä tarkkaan, komissaari, puhuitte Brexit-kysymyksestä. Sitä pitää nyt analysoida tarkkaan, mitä mahdollisia seuraamuksia voi olla, erityisesti jos ajatellaan tätä siirtymäaikaa. Eli kun nyt Britannian hallitus teki päätöksen lähdöstä ja sitten toisaalta konkreettinen lähtö, niin sillä pitää pohtia, miten nyt toimitaan tässä siirtymäajassa ja erityisesti miten se liittyy tähän työhön, jota tehdään sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimisessa. Toiseksi, mistä haluaisin varoittaa, on, että no, tämä on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat tulleet kuulluiksi ja että tästä on ollut syöllistä työtä. Sitten on myös työmarkkinaosapuoli, oli kyse työnantajista, ammattijärjestöistä tai muista, niin tietysti heidät pitää osallistaa, ottaa mukaan tähän keskusteluun, jotta tiedetään parhaimmalla tavalla, mitä vaatimuksia heillä on, mistä he ovat huolissaan, mitä he vaativat. En usko, että automaattisesti pitää edellyksiä, mutta kuitenkin parlamentaarikon pitää tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa näistä aiheista. Se on minusta hyvin tärkeää. Puheenjohtaja tähän loppuun vielä sanoisin, että mitä tulee näihin tehtyihin ehdotuksiin, niin ne hyvin voivat saada tukea globaalisti katsottuna sillä ehdolla, että niitä pitää täydentää ja syventää vielä omalta osaltani. Luotan, että tästä keskustellaan ennakoidusti varjostelijoiden kanssa ennen kuin esittelemme ehdotuksia. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten herra Schulz, kaksi minuuttia. Frau Kommissarin Thyssen, vielen Dank, dass Sie... Frau komissaari Thyssen, kiitos, että tulitte tänne työllisyysvaliokuntaan. Täytyy sanoa, että no katsoin, mitä komissio nyt on ehdottanut. Uskon, että meillä on hyvä perusta tämän myötä tullut komissiota, Euroopan parlamentti voi tätä tehdä hyvin työtä ja tavoitteena, tavoitteen pitäisi olla se, että tämä vapaa liikkuvuus helpottuu Euroopan tasolla ja tätä, tämä palvelee. Haluaisin kuitenkin käyttää sen hyväksi ja käsitellä muutama asiaa. No, puhuitte tästä itsekin ensimmäiseksi. Nämä lapsitukien siirrettävyydet. No tässä pohdinpa vain. Te puhuitte näistä tapauksista, jossa on vain prosentti ollut henkilöitä, jotka ovat tässä kärsineet. Ja no, en nyt ihan täysin ymmärtänyt, miten nyt tätä, mistä nyt tarjottu Briteille juuri ennen Brexitistä yhtäkkiä sanotaankin, että tätä ei jatkossa enää tule. Ja tätä keskustelua pitäisi nyt käydä ja toivoisin, että valiokunnassakin toimittaisiin avoimesti, kun keskustellaan näistä kysymyksistä. Toinen asia, miksi komissio nyt tässä sosiaaliturvamaksuista, jotka pitäisi kodifioida meistämme päätöksen mukaan, viitan tässä Malimanovicin tapaukseen, olisi ollut hyvä, jos se olisi saatu tähän mukaan, se olisi tullut lisää oikeudellista varmuutta. Kolmanneksi, no tästäkin puhuitte, nimittäin työttömyystukien siirrettävyys ja tämä ajanjakson nostaminen kolmesta kuuteen kuukauteen. Miksi vain kuusi kuukautta? Miksi ei tuo koko aikaväli olisi mahdollinen? Enempää nyt sanon tähän kahteen minuuttiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Harkin. Kaksi minuuttia. Kiitos. Anteeksi. Kiitos komission jäsenelle Tämä ehdotus kai yrittää ja onnistuukin tekemään selvän yhteyden siinä, missä etuuksia haetaan ja missä korvaukset maksetaan. Siinä halutaan takaamaan myös se, että tämä jaetaan reilusti ja sanotuiden kesken kustannusten osalta. Aika pitkälle se pääsekin tässä tavoitteessaan. Pari kysymystä kuitenkin jatkaen siitä, mitä kollega Schulze totesi, kun hän puhui siitä, mitä tarjolla oli yhdistyneellä kuningaskunnalle aikanaan, niin sitä nyt ei enää olekaan tarjolla. Ja vaikka meillä on nyt kokonaiskuva, en muista mikä se luku on, mainitsitte kyllä, pari prosenttia liene ollut, niin yksittäisten jäsenvaltioiden tässä aloitteiden verottelu olisi varmasti ihan hyödyllistä kysyisikin, jos teillä tällaista erottelua on, koska voi olla, että tästä tulee aika lailla taakka joillekin jäsenvaltioille, varsinkin jos ovat pienempiä maita. Että olisi hyvä sitä miettiä. Ainakin keskustelua on käytävä. Niin ikään kysyisin vielä, kun te vastasitte eräiseen kysymykseen – niin, että sosiaalietuudet olisivat kytköksissä oleskeluun yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla. Tästä on tuomioistuimen tuomiokin 2016 te vastasitte kysymykseen, että tuomio kyllä selventää hyvin sosiaalietuuksiin liittyviä oikeuksia. Totesitte, että tuomio vahvisti harkinnan vallan antamisen jäsenvaltioille komissio eritteli tuomiota niin, että voi tehdä siitä asianmukaiset johtopäätökset. Eli tuomio oli se, että sotilaiset etuudet riippuisivat pysyvään asuinpaikkaan, ja se ei olisi syrjintää, eikä sitä voitaisi kieltää. Kommentoikaapa tätä. Miten se on huomioitu ehdotukseenne, joka nyt on esitelty meille. Te kerrotte muun muassa viittaatte sivumassa tuomioistuimen tuomioon. Uh, next speak. Seuraavaksi Jean Lambert, Vihreät. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Um, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Minusta tuntuu, että tässä ehdotuksessa on useitakin hyviä asioita. Henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen siitä, että ei lähdetty muuttamaan lapsillisien kysymystä. Tämä oli enemmän poliittinen toimi aina, eikä niinkään puuttunut tasa-arvoon työpaikoilla. Siksi olen hyvin iloinen, että tässä ehdotuksessa ei ole lähdetty uudistamaan tuota. Mitä sitten tulee työttömän työnhakijan mahdollisuuksiin hakea töitä pidempään, ryhmäni tukee – ja sitten tuo kolme kuukautta ennen kuin voi hakea tukea muualta. Tuo pitää määritellä kyllä jotenkin tarkkaan, kun nuo ensimmäiset kuukaudet, kun on töissä, voi olla kyse lyhytaikaisesta, väliaikaisesta työpaikasta ja siinä pitää selkeästi ymmärtää, mitä tehdään. Tukisin myös sitä, että kun katsotaan sosiaaliturvapuolta, ei pyritä ratkomaan ongelmia, jotka liittyvät lähetettyihin työntekijöihin sosiaaliturvajärjestelmien kautta. Erityisesti kun ajatellaan, että eroja on niin paljon, niin jotkut lähetetään pariksi päiväksi, toiset pidemmäksi ajaksi. Ja sitten tuo oleskelulupa ja etuuksien nauttimismahdollisuus. Meidän on katsottava tuota kysymystä tarkkaan. Ihmisiä ei saa siksi estää saamasta pitkää oleskelulupaa, että tuomioistuimen tai muiden päätökset ovat epäselviä. Siksi syntyy ongelmia yksittäisille ihmisille. Koska kyse on sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittamisesta, niin tässä on aina ongelmia juuri siinä, kun siirrytään järjestelmästä toiseen siinä siirtymäkohdassa. Eli mitä tukea ihmisille annetaan, kun he siirtyvät järjestelmästä toiseen, ettei jäädä kahden sosiaaliturvajärjestelmän väliin? Kiitos. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa rouva Helga Stefens, joka juuri tuli paikalle kaksi minuuttia. Alkaa, Alkaen nyt. repeat, we are, we are... Toistan, että tässä on halukkaita pitämään kiinni kahden minuutin puheajasta. Tässä on niin paljon kysyttävää ja täytyy vielä saada vastauksiakin komission jäseneltä. Olkaa hyvä, Rova Stephens. Dankjewel, voorzitter. Kiitos paljon puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli niin myöhään tänne. Olin Libe-valiokunnassa. Tämän, tänään on hankala, kun valiokuntakokouksia on päällekkäin niin monta. Aloitan kuitenkin. Haluaisin kiittää komission jäsen Taissenia, joka pyrkii estämään tällaisen sosiaaliturvajärjestelmän matkailun, turismin. Se on hyvin tärkeä asia. tätä matkailua vastaan oma puolueeni on tehnyt työtä jo pitkään. Tämä on yksi niistä tekijöistä, jos olisi mahdollisuus huolehtia kansalaisten oikeuksista. Tämä on tärkeää niille, jotka maksavat veronsa niin, että kaikki maksavat yhtä lailla veronsa. Ja sitten näitä veroja käytetään siihen, että annetaan sosiaalietuuksia ihmisille, jotka tulevat muista maista, eivätkä ole olleet mukana maksamassa sosiaaliturvajärjestelmään. Tämä ei käy päinsä. Tätä ihmiset eivät voi ymmärtää, tämä ei käy. Siksi mielestäni on hyvin tärkeää, että ihmiset, jotka tulevat tänne töihin, ovat ihan tervetulleita, mutta tämän on tapahduttava – reilusti, ei niin, että haitataan omia työntekijöitämme. Olen erityisen iloinen siitä, että nyt vihdoin käydään tätä keskustelua, koska jokainen, joka tulee maamme töihin, on tervetullut, mutta on maksettava sosiaaliturvajärjestelmään ennen kuin voi lähteä nauttimaan järjestelmän etuuksista. Tämä tuntuu mielestäni aivan loogiselta komission jäsen Täyssen taistelee polkumyyntiä vastaan sosiaaliturva-alalla. Sekin on tärkeä työsarka. Kun puhutaan lähettämisestä, työntekijöiden lähettämisestä, niin nyky sääntöjen mukaan lähettämiskausi voi olla kaksi vuotta, eli voidaan olla siellä maassa ilman, että maksetaan sosiaaliturvamaksuja siihen maahan, jossa ollaan töissä, vaan maksetaan lähetet tämän maahan. Ja belgialaiset esimerkiksi ovat tilanteessa, että ei voida koskaan kilpailla ehkä työntekijöiden kanssa, jotka tulevat toista maasta ja maksavat paljon pienempiä sosiaaliturvamaksuja. Tämä ei ole reilu järjestelmä, kun samalla on puhuttu samasta palkasta, samasta työstä, samassa paikassa. Tämäkin liittyy siihen, että sosiaaliturvamaksut on maksettava. Ja siksi haluaisimme riskialoille ehdottaa, että rajattaisiin kautta kuuteen kuukauteen. Jäsenvaltiot voisivat sitten itse päättää, mitkä nämä riskialat ovat. Belgian osalta konkreettinen esimerkki olisi rakennusala. Se on meillä riskiala. Reilua kilpailua ei alalla enää ole. Mutta jos puhutaan muista aloista, puheenjohtaja keskeyttää. Muilla aloilla ei ehkä ongelmia ole. Selvä, kiitos. Kiitos. Ja nyt komission jäsen saa vastata näihin kysymyksiin. Ja sitten toivottavasti aikaa jää parille muulle kysymykselle. E? Ai GUE meni ohi. Täällä oli eri nimi kokonaan. Olkaa hyvä. Gue, kaksi minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. No kovasti kiitoksia komission jäsen Täissän. Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi on epäilemättä tärkeä aihe, koska viimeaikaisen sopimusten nojalla, kuten komissio on todennut, ainakin 11 miljoonaa eurooppalaista on, jotka oleskelevat pidempään jossain toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan ja pari miljoonaa lähetetty työntekijöitä ja myös raja-alueilla on puolitoista miljoonaa. Tämä on tietenkin selkeä tilanne, mutta tässä on kyseessä myös paljon eurooppalaisia työntekijöitä, jotka maksavat sosiaalimaksuja ja saavat sosiaaliturvaa. On monia näkökohtia, joista teemme kyllä tarkistuksia, mutta Arvostamme kyllä verotustanne, koska se menee hyvän suuntaan esimerkiksi työttömyyskorvausten siirtäminen tai sitten lapsillisien siirtoa. Ehdotuksen sisältä paljon myönteistä, mutta se jää vajaksi parissa kysymyksessä. Ensinnäkin lähetetyt työntekijät ja toiseksi oikeus liikkuvuuteen. Ja tästä kysymyksiä pari kappaletta. Ensinnäkin, miksi olette halunneet lisätä määräaikaa 24 kuukauteen lähettämisessä, koska yleensä on vain 4-6 kuukaudesta useimpien työntekijöiden kohdalla. Tämä huolettaa meitä, koska tässä heikennetään näiden työntekijöiden sosiaaliturvaa, jos... Ja ei tässä nyt ole kyse kovin merkittävästä määrästä mm, vähimmäisoikeuksista, Kyse on myös sosiaaliturvan polkumyönnistä. Ja sitten toiseksi, jos näin käy, tämä on vielä vakavampaa. Ei tätä voida perustella myöskään, että tässä etuudet menetetään. Se iskee suoraan kansalaisuuskäsitteeseenkin. Tässä viittaa niihin työntekijöihin, joita ehkä heitetään pois toisesta maasta, jos menettävät työnsä. Ja sitten yhdistymiskuningaskunnan kanssa keskusteltiin liikkuvuudesta. Ja sieltä saattaa ruveta heittämään myös espanjalaisia, italialaisia puolestaan nyt Belgiasta. Ja totta kai komission pitäisi tämän tuomita selkeästi. Sitten rouva Täissen saa vastata. Toivomme vastauksia. Lyhyitä ytimekkäitä, että tässä muutkin ehtivät vielä esittämään kysymyksiä. Uh, I'll do it in uh, Dutch if you allow. Kiitos. Puhun hollantia, jos vain sopii puheenjohtaja. Ja kiitos tulkeille. Success uh, aan de rapporteur. Kiitos ensin menestystä esittelijälle. Toivon, että onnistutte työssänne ja saadaan hyvää edistystä tämän aiheen kanssa. Toiseksi Brexit-kysymys. kun neuvottelut lähtevät liikkeelle artiklan 50 pohjalta, niin kauan kun neuvottelut eivät ole vielä päätöksessä, niin silloin yhdistyneskuningaskunta on jäsen yksi 28 jäsenvaltiosta ja samat velvollisuudet ja oikeudet koskevat kuin muita jäsenvaltioita ja sama koskee heidän kansalaisiaan ja muita EUn kansalaisia. Sitten kun erosopimus on voimassa, niin se riippuu siitä, minkälainen erosopimus on. Emme voi sitä ennakoida. Nyt yhdistynyt kuningaskunta on siis jäsen, kunnes jotain muuta selkeästi on sovittu. Ja sitten lapsilisistä. Miksi emme puutu lapsilisiin, miksi emme ehdota muutosta lapsilisien maasta vientiä koskien? Eli jos lapset ovat, asuvat toisessa maassa kuin työtä tekevä vanhempi. No, mistä nyt on kyse? Sitä katsomme ensin ja katsomme ensin sitä, kuinka paljon lapsilisiä viedään lapsille, jotka kasvavat toisessa jäsenvaltiossa. Alle yksi prosentti EU-ssa maksettavista lapsilisistä, jos nämä indeksoitaisiin kyse olisi paljon vähemmästä kuin yhdestä prosentista kokonaiskustannuksia katsotaan sitten, minkälainen vaikutus sillä muiden olisi. Eli jos pyytäisimme jäsenvaltiolta, tällaista pitäisi indeksoida ottaen huomioon 27 niin jäsenvaltiota, koska elintaso on erilainen 27 jäsenvaltiossa. Eli siinä voisi olla, että pitää indeksoida 27 tapaa, ei aina alaspäin alaspäin, vaan joskus jopa ylöspäin, riippuen siitä, minkälaisessa maassa kansalainen on töissä. Ja tämä koskisi myös sitten omia kansalaisia siinä maassa, jonka osalta indeksoida, jos tämä järjestetään kaikkien maiden, kaikkien kansalaisten osalta. Eli ei voida syrjiä tietenkään kansalaisuuden perusteella. Nämä seikat otimme huomioon. Mutta Meille kaikkein tärkeintä oli se, että halusimme selkeät säännöt, joita voidaan käytännössä toteuttaa helposti. Ja indeksoitu versio ei sellainen ole. Haluamme myös oikeudenmukaisuutta, kun puhutaan lähetetyistä työntekijöistä meidän ehdotuksestamme. Ja sanomme, että haluamme samasta työstä saman palkan samassa paikassa. Niin silloin tuntuisi kyllä ihan reilulta että yhdistetään maa, jossa maksetaan sosiaaliturvamaksut ja nostetaan etuudet. Jos maksaa saman sosiaaliturvamaksun kuin muut kyseisessä maassa, silloin pitäisi kyllä voida nauttia samoja etuuksia kuin henkilö, joka maksaa saman maksun samassa maassa. Tämä tuntuu ihan oikeudenmukaiselta ja siksi olimme sitä mieltä, ettei tarvitse sopeuttaa nykysääntöjä. Tämän verran lapsilisista. Ja sitten kysyttiin työttömyysetuuksia ja sitä, että jää työttömäksi. Jossain maassa lähtee toisaalle työnhakuun, jos on saanut oikeuden työttömyysetuuteen yhdessä maassa, voi ottaa sen mukaan nyt kolmeksi kuukaudeksi, tulevaisuudessa kuudeksi kuukaudeksi. Miksi tätä aikaa pitää rajata? Tämä oli kysymys. No siksi, että tiedämme, että yleensä järkevässä ajassa löytää työ, paikan, jos niin käy. Eli kolme kuukautta on liian lyhyt aika, puoli vuotta sopivampi. Näin voidaan siis ottaa kuudeksi kuukaudeksi työttömyysetuudet mukaan, kun lähdetään työnhakuun ja näin on paremmat mahdollisuudet työnpaikan löytämiseksi. Ja sitten tuomioistuin päätökset, joita ei kodifioida tämän ehdotuksen kautta. Mikä se tapaus olikaan? Alemanovicin tapaus. Se ei ollut sosiaaliturvakysymys ihan tiukimmin tulkittuna. Se ei liitty niinkään tähän koordinointiin, vaan tämä asia oli komission se tapaus, joka oli komission ja yhdistyneen kuningaskunnan välinen, otetaan kyllä huomioon. Eli jos halutaan tietyt ehdot sille, että saadaan nauttia tietyksi etu, tietyin etuuksiin, niin silloin pitää olla oleskelulupa. Eli voidaan kieltää pääsy osallistuminen. Ja tässä on kyse siis työmarkkinoiden ulkopuolella olevista kansalaisista, eli tässä ei ole kyse työntekijöistä eikä työnhakijoista. Ja sitten vielä kysymys edustaja Stevensilta, jossa puhutaan sosiaaliturvan koordinoinnista ja lähetetyistä työntekijöistä. Miksi puhutaan kahden vuoden lähettämiskaudesta, kun sosiaaliturvamaksut maksetaan maassa, jossa työsopimus on. No siksi, että tässäkään emme halua liikaa byrokraattista sääntelytaakkaa. Usein on kyse ihmisistä, jotka lähetetään useamman kerran. Jos joka kerta, kun lähetetään, vaihtaa sosiaaliturvajärjestelmää, niin silloin lykkyä tykövän, kun pyritään selvittämään tätä hallinnollisesti. Se on kovin monimutkainen kysymys. Sama koskee työntekijöitä, jotka joutuvat selvittämään, mistä pikku eläkeoikeuksia saa kerättyä. Se on hyvin monimutkainen järjestelmä silloin. Ennen kaikkea halusimme pitää kahden vuoden kaudesta kiinni siksi, että ajattelimme, että jos on kovin lyhyt kausi, niin lopulta estetään palveluiden vapaa liikkuvuus. Sitähän me emme halua. Me haluamme helpottaa vapaata liikkuvuutta – Meillä on neljä vapautta sisämarkkinoilla, haluamme edistää niitä kaikkia, kannustaa niitä, jotka haluavat käyttää tätä oikeutta hyväkseen, väärinkäytökset halutaan estää. Siksi sanoimme, että sosiaaliturvamaksujen osalta lähetettyjen työntekijöiden järjestelmä, joka meillä tänä päivänä on, on ihan järkevä. Pidämme siitä kiinni. Muuten ehkä palvelut eivät voikaan vapaasti liikkua – ja palveluiden vapaa liikkuvuus muuttuu jatkuvasti yhä tärkeämmäksi. Siksi halutaan kasvua, työpaikkoja lisää. Sitähän me ajamme takaa. Emme saa tuhota työpaikkoja. Meidän on luotava lisää työpaikkoja. Kiitos. Thank you. Kiitos. No jaa, aika rientää. Ehkä pari kysymystä vielä voitaisiin ottaa muilta kuin varjoilta. Yhden minuutin ajaksi herra Mann ensin ja saman verran Jutta Steinbrück. Kiitos, rouva komissaari Arvoisa Marianne. On hienoa aloittaa tai lähteä liikkeelle tämmöisen aloitteen kanssa. Kaiken ei tarvitse olla samaa mieltä eikä viisasten kiveä varmastikaan löydetty, mutta hyvä keskustella kuitenkin. No minuutti on vain aikaa, tietysti toisaalta pitää jättää pois, mutta perustan tärkeä avoimuutta tarvitaan joka tapauksessa. Työmarkkinaosapuolet pitää ottaa mukaan, erityisesti ammattijärjestöt, vaikutelma siitä, että he ovat tässä ihan liian vähän mukana. Tämä pitää nyt löytää, saada oikeaa tasapainoon. Tärkeää on myös sanoa oikeudenmukaisuus, reiluus. Tätä koetaan nyt kaikkialta, kun sanotaan, että nyt tässä nyt puhutaan sosiaaliturvajärjestelmiin kyllä, mutta tämä ei saa johtaa siihen, että tällaiset väärät kehityssuunnat ilmentyvät, että tässä nyt tämän vettä myllyyn niin ihmisten myllyihin, jotka sanotaan, että Euroopan malli on katastrofi, me emme pääse eteenpäin, toimitte kaikkialla ja sitten tästä pitää maksaa. Ihmiset, jotka eivät ole ikinä maksaneet näihin kassoihin, haluaisin viitata tähän. Meidän pitää toimia järkevästi ja lähestymistapana on oikea pitää keskustella tästä vielä lisää näistä tarifeista. Minuutti oli tässä. Jutta Steinruck. Jutta Steinruck. Generell. Äh, Yleisesti ottaen er, komission ehdotus on hyvä, jos katsotaan näitä työttömyyskorvauksia, mutta myös nämä lapsilisät ja muut perheetuudet, niin Tyson kantan, että indeksointi on Euroopan EUn intressejä vastaan. No, mä tiedä ehkäpä siinä mutta oltaisiin populisten puolella, se ei, ei mielestäni pidä paikkansa. Sitten nämä työttömyyskorvaukset ei EU-kansalaisille siinä komissio nämä tuomioistuimen päätökset on otettu huomioon. Olen tästä eri mieltä kuin kollega, mikä on sääli on, että työmarkkinaosapuolet eivät ole olleet mukana alusta asti. Tässä on nyt käyty kunnollista dialogia vielä yksi kysymys. Aiheesta lähettäminen, työntekijöiden lähettäminen. Mielestäni 883 käsitteet ovat hieman vastakkain lähettämisdirektiivissä ja tässä nyt pitäisi löytää sellaiset määritelmät. Meillä on erilaiset määritelmät ja kriteerit Tätä pitää vielä työstää. Artiklassa 12 muun muassa komissio puhuu lähetetyistä työntekijöistä ja samassa virkkeessä sitten käyttää toista saksan kielen sanaa, mikä tässä nyt on erona. Tätä pitää nyt vielä työstää, ettei ole kahta eri määritelmää hyvin monimutkaiselle asialle. Kiitoksia, Rova Tyson. Voitte käyttää sen verran aikaa kuin tarvitsette. Kysymyksille ei enää ole aikaa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että tärkein reaktiota näistä kahdesta puheenvuorosta taisi liittyä työmarkkinaosapuoliin. Tämä ehdotus ei perustu 153 artiklaan. Silloin kuultaisiin työmarkkinaosapuolia. Mutta näin ei ollut tässä. Olemme olleet kuitenkin epävirallisemmin yhteydessä, joten ei tämä syntynyt ihan eristyksissä tämä ehdotus Berlemonin nosulutornissa, vaan kyllä tässä oli mahdollisuus keskustella työmarkkinaosapuolten kanssa. On ollut kanta neuvotteluita. Olemme selkeästi selvittäneet suunnitelmiamme, jotta saataisiin käsitys siihen, missä mennään ehdotuksemme osalta. Ja jos sitten yksityiskohdissa tai määritelmissä on epätäsmällisiä ilmauksia, niin totta kai voimme palata niihin. Ja tietenkin parlamentti voi esittää sitten omat tarkistuksensa, jotta nämä asiat voidaan selvittää. Tässä oli varmaankin selkeä viesti, mutta ensimmäiseltä kierrokselta tuntui tulevan melko paljon tukea sille, että tässä on sopeutettavaa. Kuten johdannossani sanoin, kyse on taloudellisista yhteiskunnallisista muutoksista. Koko työelämä ja talouselämä muuttuu. Ja siksi on otettava huomioon muutokset ja tietenkin myös tuomioistuimen päätökset on tärkeää, ei väärinkäsityksiä pääse syntymään, joiden pohjalta luodaan koko tällaista poliittista puhetta. Meidän pitää huolehtia siitä, että ihmiset voivat mustaan valkoisella lukea, mikä järjestelmä on. Ja että lainsäätäjä voi siis tehdä selkeät päätökset. Kiitos oikein paljon myönteisestä ensikeskustelusta. Toivon, että parlamentissa tämä asia edistyy kohti hyvää päätöstä kansalaisten etujen mukaisesti. Kiitos. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Olette aina tervetullut, kun vain haluatte, kun meillä on niin paljon kysyttävää. Aina, joka käänteessä. Kiitoksia, tervetuloa takaisin. Okei, je vous propose de, de recommencer. Okei, jatketaanpa. Eli nyt meillä on työpaja tulossa. Sihteeristö on sitä valmistellut aiheena nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite. Eli näissä kuvioissa kuulemme useita asiantuntijoita ja iltapäivän kuluessa voimme käydä keskustelua aiheesta. Eli tässä ei tarvitse tätä eritellä sen enempää. Me tiedämme, mikä työttömyystilanne on, varsinkin nuorisotyöttömyystilanne. Se on varsinainen vitsaus, johon törmää jatkuvasti. Erinäisiä Päätöksiä on tehty. Ehkä on ihan mielenkiintoista, että voidaan tätä tehdä. Täällä on muuten asiakirjoakin tarjolla. että Menkääpä sieltä nappaamaan, kun täältä lähdette. Eli keskustelun aluksi me puhumme nuorison investoinnista ja nuorisotakuusta. Ja annakin mitä puheita puheenvuoron herra Tamas Varnaille, joka on vastuuhenkilö työllisyyspääosastolla Euroopan komissiossa nuorisotakuusta. Herra Varna, kiitos, että tänne olette tullut. Te voitte ehkä kertoa, mitä voidaan ottaa opiksi kolmesta ensimmäisestä nuorisotakuvuodesta. vuodesta. Kiinnitän erityistä huomiota nimenomaan tuloksiin ja kestävyyteen. Teillä on varttiaikaa tähän. Uh, thank you very much. Uh. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä aloitan esitykseni antamalla aikataulun, mistä nuorisoaloite alkoi ja missä nyt sitten, tai nuorisota kuoli, missä nyt ollaan suhteessa alkuun neuvoston suositussa. Nuorisotakuusta hyväksyttiin huhtikuussa 2013 ja vuoden loppuun mennessä jäsenvaltiot alkavat lähettää nuorisotakuun täytäntöpano suunnitelmia, joista keskusteltiin komission kanssa 2014 alkupuoliskolla. Ja itse asiassa pidämme tätä nuorisotakuun lähtökohtana sillä, kun laadittiin nämä täytäntöpanosuunnitelmat nuorisotakuuden niin sen myötä jäsenvaltioiden piti kirjata paperille, miten he aikoivat nämä kansalliset nuorisotakuut suunnitella mukaan lukien kumppanuudet, joilla pannaan täytäntöön nuorisotakuut ja lisäksi miten voitaisiin osallistaa tai ottaa mukaan työmarkkinoiden rakenneuudistukset ja koulutusrakenteuudistukset ja muut. Joten vuodesta 2014 lähtien nuorisotakuu on, heng- on ollut käytössä ja näiden viimeisen kolmen vuoden aikana Euroopan komissio on antanut tukea täytäntöpanolle. Se on antanut rahoitusta sekä teknistä tukea Lisäksi on muitakin tähän liittyviä aloitteita, jotka on hyväksytty. Ehkä niistä tärkein on eurooppalainen äh, allianssi tällaisille työpaikkakoulutuksille, osaamisagenda ja niin edelleen. Ja sitten ohjausjaksoon ja MK on otettiin käyttöön tänne seurantaa. Ja mikä on myös tärkeää, indikaattorikehys perustettiin, joka auttaa meitä tarkkailemaan nuorisotaakun ja sen täytäntöönpanoa. Kaikkien näiden pohjalta viime lokakuussa komissio esitteli ensimmäisen kertomuksen nuorisotakuusta ja nuorisotyöllisyysaloitteesta ja esittelen teille, mitkä lopputulokset olivat. Tämä perustuu siis pääasiassa tuohon viime lokakuun kertomukseen. Nyt näette näytöllä ensimmäiset merkittävät tulokset, joita kertomuksessa korostetaan. Ensinnäkin hyvät uutiset. 1,6 miljoonaa nuorta henkilöä on vähemmän työttömänä kuin alussa oli. Lähes 900 000 neettiä vähemmän EU-ssa kuin kolme vuotta sitten – Työllisyysaste nuorten osalta on lähtenyt taas nousuun. Ja lisäksi yli puolitoista miljoonaa nuorta sai suoraan tukea EUta nuorisotyöllisyysaloitteen myötä. Tietysti kaikki tämä pitää nähdä syklisten tekijöiden kontekstissa, mutta nuorisoaloitteella oli tässä tärkeä roolinsa. Nuorisotakuulla voidaan että nuorisotyöttömyys laski nopeammin kuin aikuistyöttömyys ja sinänsä rakenneuudistukset, joita tällä pyrittiin edistämään, saivat aikaan merkittävän eron. Tässä näette, no ette ehkä näe, koska näyttö on melko pieni, mutta tässä makrodata nähdään. Neettimäärä, nuorisotyöttömyysaste, nuorisotyöllisyysaste muun muassa ja sitten koulun keskeyttäneiden määrät muun muassa vuodesta 2008 vuoteen 2015 ja tässä on hyvin selvää, että vuodesta 2008 vuoteen 2013 välillä suuntaus oli pahimman päin kaikissa näissä paitsi näissä varhaisissa koulukeskeytyksissä. Ja sitten 2013 eteenpäin huomataan, että suuntaus kääntyy ja tilanne hieman paranee, mutta edelleenkin 6,6 miljoonaa neettiä on, se on ainakin tuo nuorten määrä, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä töissä vuonna 2015. Ja se on edelleenkin enemmän kuin neettien määrä vuonna 2008. Sama pätee nuorten työttömien määrä on 4 miljoonaa, mikä on enemmän kuin mitä oli vuonna 2008. Huolimatta edistyksestä, siis edelleenkin monta asiaa pitää tehdä. Sitten konkreettisesti nuorisotakuu, mitä sitä tiedetään. No kansallisten nuoriso-ohjelmien alustavasti 16 miljoonaa nuorta on tullut mukaan nuorisotakuu järjestelmään tässä rekisteröiden henkilöiden määrä siis. Ja noin 10 miljoonaa ihmistä sai tarjouksen työpaikasta, koulutuksesta tai sopimuksesta. 2015 lähes kaksi kolmasosaa nuorista, jotka poistuivat tästä ammasta, tulivat vastaan tällaisen tarjouksen. Lisäksi, no en nyt aio puhua nuorisotyöllisyysaloitteesta, koska seuraava puhuja puhuu siitä, mutta haluaisin vain ottaa esille sen, että nuorisotyöllisyysaloite tarkoittaa ensimmäistä kertaa sitä, että on suoraan kohdennettua tukea nuorille neeteille niillä alueilla, joissa nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia ollut vuonna 2012. Haluan myös sanoa, että nuorisotyöllisyysaloitte on vain osa EUn taloudellista tukea, joka annetaan siihen, että pannaan tällainen nuorisotakuu. Tämän on myös sosiaalirahasto, joka antaa vastaavaa tukea jäsenvaltioiden kansallisille nuoristakuohjelmille. Sanoisin, että tämä on avainviesti tai se, mitä haluan tärkeimmäksi viestiksi tässä esityksessä. Nuorisotakuu pitää ymmärtää. No tietysti no, ovat nämä nuorisotakuutarjoukset ikään kuin, mutta lisäksi siinä tuet tehtiin poliittisia uudistu- politiikan uudistuksia, ja tämä on hyvin tärkeä lisäarvo, jonka nuorisotakuu tuo. Ensinnäkin nuorisotakuu auttoi murtamaan näitä lokeroita politi- poliittisten alueiden välillä ja loi kumppanuuksia osa välille myös hallitusten sisällä ja se loi kumppanuuksia myös koulutustyö sosiaaliministeriöiden välille, mutta myös hallitusten ja kansalaisjärjestöjen välille, jotka tekevät töitä kentällä. Paikalliskerronnot ynnä muut ovat tässä mukana, mikä on tärkeä saavutus. Toiseksi paljon uudistuksia on tehty työssä oppimisissa ja työharjoitteluissa – Nämä ovat maailman tavan asemassa, kun nuoret ihmiset siirtyvät työmarkkinoille oppilaitoksista. Ja lähes kaikissa jäsenvaltioissa on ollut työssäoppimisuudistuksia. Ja noin kolmasosassa jäsenvaltiota huomattiin, että työharjoitteluja uudistettiin, jotta voitaisiin lähentää kansantalainsäädäntöä laadullisten sääntöjen kanssa. Lisäksi huomataan, että suurin osa työllisistä, äh, julkisista työllistämispalveluista parani. Tarjottiin enemmän palveluita nuorille. Kaksi kolmasosaa valtion työvoimapalveluista asetti tiettyjä tavoitteita nuorisopalveluita varten. Lisäksi huomataan, että suurin osa näistä palveluista on lisännyt äh, henkilöstömäärää. Myös on pannettu huomattavasti tai on korostettu tätä aikaista puuttumista ja näihin rekisteröimittäin ne teihin paljon huomiota useimmissa jäsenvaltioissa huomataan, että hallitukset kannustavat nuoria rekisteröitymään nuorisotakuuseen ja kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista tai julkisten palveluista ovat aktiivisia näissä yhteydenottotöissään. On hyvin tärkeää, koska kuten te kaikki nuoret eivät ole halukkaita menemään palveluihin. Joten erityisesti näille passiivisille henkilöille on tärkeää, että löydetään sopiva kontakti heihin. Tietysti edelleen on haasteita. Edelleen pitää jatkaa työtä nuorisotakuun puitteissa – ja näin laajempaa kontekstia ja selitän nyt äh, viime, vuo- viime joulukuun nuorisopakettiin. Siinä ehdotetaan kolmea toimenpidettä, jotka liittyvät työllisyyteen, koulutukseen ja oppimiseen, niiden liikkuvuuteen, sodaisuuteen ja myös ja osallistumiseen. Tietysti meille tärkein on työllisyystarjonta, ja se on siitä, että pannaan äh, kattavasti täytäntöön nuorisotakku on hyvin tärkeää, että ja hyvä, että nuorisotakku on lanseerattu, mutta on tärkeää nyt pitää vauhtia yllä ja jatkaa poliittisia ja taloudellisia sitoumuksia Euroopan tasolla, mutta myös kansallisella tasolla. Lisäksi meidän pitää kiinnittää huomiota enemmän näihin rekisteröimättömiin rekisteröimättömiin netteihin, ja passiivisen niin ja tähän asti nuorisotakuu on enemmän saatavilla näille neteille, neteille, joilla on korkeampaa osaamista, ne, jotka ovat aktiivisia työmarkkinoilla, mutta edelleenkin huomataan, että on näitä passiivisia ja epäaktiivisia toimijoita, jotka eivät hyödy yhtä paljon nuorisotakuusta. Näin ollen pitää myös pohtia näiden tämän tarjoaman tasapainoa Kertomuksessa on se, että useimmat tarjoamista 70 prosenttia on työpaikkatarjouksia, 13 prosenttia liittyy koulutuksen, 12 prosenttia työharjoitteluja ynnä muita. Ja jos halutaan aktivoida lisää näitä passiivisia toimijoita, niin tarvitaan lisää koulutustarjontaa, ehkä myös työharjoittelumahdollisuuksia pitää lisätä, työssä oppimissa mahdollisuuksia pitää vahvistaa entisestään istunnollista kapasiteettia ja kumppanuutta, vaikka kuten sanoin, siinäkin on edistytty paljon, mutta edelleenkin on kriittisiä äänenpainoja. Ja ehkä yksi tärkeimmistä asioista minusta on näiden mahdollisuuksien laatu. Sen huomataan, että tässä on liian lyhyitä sopimuksia, joita tarjotaan esimerkiksi, tai ne eivät auta nuoria siihen, että voit integroitua työmarkkinoille pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi työharjoittelut, no, niissä ei ole oppimissisältöä tai ne eivät tarjoa riittävästi hyvät työskentelyolosuhteet. Siinä mielessä no, mainitsin työssäoppimisen, mutta meillä on sille jo laatukehykset. Komissiokin työstää työssäoppimiskehyskysymyksiä. Tähän tulee myös omat kehyksensä, mutta edelleen meidän pitää viedä laatukysymyksiä eteenpäin ja keskustella näistä kysymyksistä. Tämä tapahtuu ehkä työllisyysvaliokunnassa ja IMKossa. Tai jatkaa rahoitustukea, taloudellista tukea. Se on myös tärkeää soltamalla täytäntöön nuorisotakuu. Tässä viittaisin komissionitukseen lisätä rahoitusta nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Tiedän, että siitä keskustellaan parlamentissa – ja tietysti kaikki nämä ponnistelut ovat osa laajempaa agendaa, jolla tuetaan nuoria ihmisiä, kuten mainitsin. On toinen ja kolmas osio. Nuorisopaketissa viime joulukuuta toinen osio sisältää ehdotuksia, joilla parannettaisiin pitkän aikavälin työssäopijoiden liikkuvuutta. Sitten on nämä laadulliset kehykset, jotka mainitsin, ja solidaarisuus ja osallistuminen – No niistä komissio valmistelee eurooppalaista solidaarisuusohjelmaa, joka on tapa tarjota eri mahdollisuuksia nuorille integroitua työmarkkinoille. Esityksen lähenee loppuaan. Tässä näytän vain se, mitä mainitsin. Tämä ei ole ehkä hyvin näkyvillä, mutta tässä näkyy tämä epätasapaino, jos ajatellaan nuorisotakuun tarvitsee mahdollisuuksia. tumma sininen on tartut työpaikat, 70 prosenttia kaikista näistä mahdollisuuksista. Ja tämä on ihan viimeinen, viimeinen kuva, joka meillä on näyttää. Tiedoksi, että komissio tukee myös näitä muitakin toiminnoista kuin puitteissa, että pyritään paremmin saman yhteys nuoriin Tämä jos kuva, joka liittyy hankkeeseen. Siinä kaikki. Tässä linkkejä. Jos haluatte lisätietoja, mielelläni vastaan kysymyksiin, ne, jos niitä on. Kiitos. Merci en tous les cas pour ces... Joka tapauksessa kiitokset näistä selvityksistä. Ja nyt esittelen varjoesittelijät saavat puheenvuoron parin minuutin ajan kukin. Ai eikö? Herra Benafei ei ole paikalla. No. No. Donc, pour SND, oui. SDstä. Muchas gracias. Uh... Kiitos. Benafe ei päässyt tänään ja hän antoi minulle tehtäväksi puhua tästä aiheesta ryhmän puolesta. Muutama kommentti alustukseen liittyen. Kaikki oli kovin mielenkiintoista. Myönteistäkin kuultiin, että selvästi työttömyys nuorten parissa on vähentynyt. Ja mikä suhde on ollut nuorisotakuun ja tiettyjen muutosten välillä, kun annettu tavallaan ponta kansallisella tasolla muutoksille, niin että voidaan uudelleen suunnata, kiitos nuorisotakuun ikään kuin sateenvarjona. varjona Molemmat ovat myönteisiä tekijöitä, mutta, mutta pitää kyllä myös paikkansa, että on kauheasti täytäntöpanossa eroja. Tässä on huolestuttavia tietojakin saatu myös sisällön osalta. Ensinnäkin kattavuus, tämä rekisteri. Siellä on valtavasti eroja, suuriakin eroja. Jos ajatellaan, kun ajatellaan tätä kohderyhmää, joka tässä on mukana, nuorisotakuun piirissä. Itävallassa 80 prosenttia rekisteröidystä, Espanjassa, Italiassa 10 prosenttia. No, Ranskassakin kyllä 80. Mutta joka tapauksessa eh, viestintä ja mitä sitä on arvioitu, niin se on syksyltä ja kovin tarkkoja tietoja siitä ei ole vielä saatu. Mutta meillä on myös omat epäilymme Miksi joissakin paikoissa tämä menestysaste ikään kuin on korkeampi kuin muualla? Joissakin paikoissa kuuden kuukauden päästä, kun kysytään nuorisotakuussa tuloksia, on myönteistä. Jos netien kohdalla Hollannissa 80 ja jos Espanjassa 37 prosenttia, Unkarissa 30 prosenttia. Ja tämä meiltä huolettaa tämä kattavuus ja sitten menestys julkisessa politiikassa. Merci. Kiitos. Muualta ECRstä ei ole kysyjiä. Gliablova Aldesta taisin vähän nyt kyllä roiskia nimenne. Well, um... Ihan hyvä yritys. En voisi niinkään esittelijänä, vaan ajattelin, että on mielenkiintoista puhua asiantuntijoiden kanssa. ja sinänsä valmistellut varjoesittelijän puheenvuoron. Ehkä onnekseni, mutta komission epäonneksi olen budjettivalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja myös, joten kaikki nämä EU menot näin kahdelta kantilta, toisaalta työllisyyden kannalta, toisaalta budjetin valvonnan kannalta. Olin jopa puheenjohtajana, kun budjetin valvontavaliokunta kävi Italiassa paikan päällä tutustumassa kahteen alueeseen. Siellä on hyvin korkeat työttömyysluvut Sisilia ja Kalabria. Olen täysin samaa mieltä joistain näistä johtopäätöksistä. Ajatellen niitä, mitä, niitä haasteita, joita meillä on edessämme. Todella meidän pitäisi kannustaa hallintokapasiteetin lisäämiseen ja IT-järjestelmiin, koska se, mitä näimme siellä paikan päällä, ei ollut hallinnollisesti kovin tehokasta toimintaa IT-järjestelmien osalta. Olisi hyvä yhdistää nykyraastojen tehokas käyttö jäsenvaltioista siihen tukeen, mitä komissiolta tulee, niin olisi hienoa, jos komissio voisi tehokkaammin auttaa sekä alueita että jäsenvaltioita. Ratkaisevan tärkeää olisi yhteistyö alueellisella paikallisella tasolla, mutta EU-tasolla myös. Tätä kautta voitaisiin palauttaa nuorten luottamus työmarkkinoihin. Näin nuoret voisivat uskoa jälleen siihen, että heillä on mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Todella painottaisin sitä, että lähtökohdan pitää perustua tuloksiin ajatellen nuorisotakuuta ja nuorisotyöllisyysaloitetta. Ja tässä minulla olisi pari kysymystä. Miten uskotte, että voisimme mitata nuorisotyöllisyysaloitteen ja nuorisotakuun tehoa? Miten voidaan mitata, käytetäänkö nämä varat todella tehokkaasti? Tämä on ehkä keskeisin kysymys, kun puhumme siitä, mitä oppia voimme saada tähän mennessä. Eli miten mitataan tämä tehokkuus? Kiitos. Merci. Euh, pour la... Kiitos. Guesta Robo González. Vai oliko Guesta ketä? Gracias, presidente. Eh, bueno, vamos a ver. Kiitoksia. No niin, katsotaanpa. Eiköhän ole selvää, että nuorisotakuu oli hyvä aloite, hyvä aloite, mutta huonosti suunniteltu. Hätää ratkaisu ongelmaan uskoisin, että komissio ei sitä vieläkään ymmärtänyt koko mittakaavassaan. Kuten numerot osoittavat, Euroopan laitamilla nuorisotyöttömyys sisältää rakenteellisia syitä, koska tuotantorakenne on niin heikko ja sitten totta kai myös leikkauspolitiikka, joka on kysyntää leikannut. Tätä ei saa unohtaa, mutta joka tapauksessa nuorisotakuu voi olla tietenkin pontena myös aktiiviselle työllisyyspolitiikalle, mukaan lukien koulutus ja suuntautuminen nimenomaan nuorisolle. Minä uskon, että tästäkin ollaan samaa mieltä, että olisi ollut tarpeen rauhallisemmin täytäntöönpanna tätä, kun ajatellaan kattavuutta ja rahoitusta. Tässä on osoituksena se, että on jääty jälkeen monessakin kohdassa, monissa maissa, ja se maksaa paljon ei ole juurikaan päästy vauhtiin. Minä uskon, että tämäkin on yksi näkökohta, johon pitää tilintarkastustuomistomme paneutua omassa kertomuksessa niin, että nuorisotaku olisi vaikuttava, niin että se hyödyntäisi parhaimpia käytäntöjä, joita on tullut vastaan. Ja tässä minä us, olisi kiva kuulla asiantuntijoilta, miksi esimerkiksi monissa maissa, kuten minun maassani Espanjassa, työohjelma on vaikuttanut myös yritystukiin. Autetaan siis yrittäjää, mutta ei työttöminä olevien nuorten työllistämistä. Ja mukana on toimintoja, jotka olivat jo ohjelmoitu, eli mitään kovin innovatiivista ei ole tarjottu. Haluaisin tietää, onko sitä mietitty, voidaanko tämä poistaa kokonaan sääntelyn piiristä niin, että nuorisotakuussa rahoitettaisiin vain ohjelmia, jotka ovat, ovat osoittautuneet tehokkaiksi, jotenkin lisätä arjoa lisäarvoa tarjoaviksi ja päätynyt hyvin tuloksiin. Kiitos. Kiitos. Rova Renkke vihreistä. Merci. Um... Kiitos. Haluaisin kiittää teitä tästä kertomuksesta. Ja kun nyt puhutaan Selvästi nuorisotyöttömyyden laskusta, no se on hieman liikaa, vaikka selvästi huomaan, vaikka huomataan myönteisiä suuntauksia, en kuitenkaan haluaisin, että ollaan itse tyytyväisiä, koska huomataan, että tämä laskee lievästi Tämä on vain yleinen kommentti, jolla haluan aloittaa, mutta lisäksi minulla olisi kysymyksiä asiantuntijoille ja osa kollegoista meni jo samantyyppisen suuntaan. Ensimmäinen kysymys. Sanotaan, että 70 prosenttia nuorista, joille tarjotaan jotakin, niin heille tarjotaan työmahdollisuuksia ja miten sitten mitataan, kuinka kestäviä nämä työpaikat ovat, vai tarkoitus vain, että he saavat sopimuksen kolmeksi, kuudeksi kuukaudeksi ja sitten he ovat taas työttömiä onko jotain tapaa mitata sitä, miten nämä työsopimukset, onko niissä hyvät olosuhteet vai ovatko ne epävarmoja työsopimuksia. Lisäksi puhuisin näistä eroista jäsenvaltojen välillä, sillä jos halutaan oppia, mikä toimii, pitää tarkastella eri jäsenvaltojen tuloksia. Puhumme Espanjan esimerkistä myöhemmin, mutta haluaisin myös kuulla teidän kommenttinne siitä, miten näitä parhaita käytänteitä voidaan raportoida. Sitten haluaisin kysyä tästä sillä, tämä ikärajoitus tällä hetkellä on 25 vuotta. Voitaisinko sitä vielä tarkastella, voitaisinko sitä ehkä nostaa 29-30, sillä useissa jäsenvaltioissa nuoret äh, ovat edelleen koulutuksen siirtymävaiheessa vielä 30, se on ihan tyypillistä Saksassa, että on koulutuksessa siihen asti. Tämä opetuksen ja viimeinen kysymys liittyy näihin oppisopimuksiin. Puhuitte oppimisen laadusta ja kokemuksen laadustaan sillä. No lukku ei ole niin kovinkaan korkea, se on 12,1 prosenttia näistä nuorten tarjouksista ja mahdollisuuksista. Ehdottaisitteko sitä, että poistettaisiin oppimukset ja koulutusmahdollisuudet? Eikä olisi tuota mahdollisuutta no sille, että nuori menee sitten työharjoittelu, työharjoittelusta työharjoitteluun eikä saa mitään kestävää tai pidemmän aikavälin työtarjosta. Kiitos. Merci. Kiitos. Enfistä vai Romartanko, ei Romiller. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä uskon, että on erittäin tärkeää tehdä saldo. Se on tärkeää jo toistaan Neli, yli 400 miljoonaa, 4 miljoonaa nuorta oli työttömänä pari vuotta sitten, 18,4 prosenttia ja euroalueella suurin osa tämän verran. Eli tästä käy ilmi, että kolme neljäs osa työttömistä ovat euroalueelta. 12, 12 maassa nuorisotyöttömyys oli yli 25 prosenttia ja hyödynsivät myös nuorisot työllisyysaloitteet 2015 vielä viisi jäsenvaltiot, joiden nuorisotyöttömyys oli yli 25 prosenttia. Siis 11 jäsenvaltiota on sellaisia, joissa yli 20 prosenttia 25,48 prosenttia, Suomessa 22,2 ja Ranskassa 24, 68, Kreikka 49, 80, Irlanti 20, Italia 40, Puola 20, Portugal 31, Slovakiassa 25, Ruotsissa 20 ja risat. Vain Saksassa työttömyysaste nuorten parissa oli alle 10 prosenttia. Euroopan unioni sitten 2012 on pyrkinyt jarruttamaan kriisin vaikutuksia Euroopan taloudessa niin, että miljardeja on sysätty jäsenvaltiot, jotka ovat nuorten massatyöttömyydestä kärsineet. Merkittäviä lukuja os- on nähty 11 maasta, että tulokset toimenpiteen ansiosta ovat heikkoja, varsinkin Ranskassa. Euroopan unioni on hyväksynyt toimenpiteen, joka ei ole oikeastaan mitään hyviä tuloksia pystynyt tarjoamaan valitettavasti, eikä se jatkossakaan mitään tarjoa. Herra puheenjohtaja, lopuksi sanoisin, että Euroopan unionin kohdalla voidaan puhua ehkä enemmänkin pyövelistä, joka yrittää ennen kuoleman iskua jotain saada aikaan pikkulaastarein. Roma Morasartier. Kiitos puheenjohtaja. Neljä kysymystä asiantuntijoille. Ensimmäiseksi Eurostat-lähteiden mukaan huomataan, että ne, jotka jättävät koulun kesken. No niitä on vähemmän 2015 selvästi kuin 2008 ja korostittekin tätä. Haluaisin tietää, josko suhteutitte tämän talouskriisiin, että huomioon, että on enemmän hankaluuksia päästä koulutuksen pii- äh, töiden piiriin. Vaikuttaako tämä siis siihen, että oppilaat äh, valmist- tai opiskelijat valmistuvat myöhemmin, pitäisi nyt sitten ennakoida ennenaik- eh, ennenaikaisesti iloita, pitää pohtia näitä taustasyitä. Toinen kysymys. Tässä nyt seurantaa suunniteltu, huomataan, että oli 16 miljoonaa nuorta, jotka tulivat nuorisotakuun piiriin, 10 miljoonaa. No ei saanut työpaikan, vaan sai työharjoittelun, oppimuksen tai työpaikan. Ne no olen samaa mieltä kuin Teri ja toistaan kysymyksensä, eli seura- katsotaanko tämä N plus 2 ja N plus 3, mitä tapahtuu sitten lankakerään päätyttyä. Siellä pitää katsoa tilannetta kolmas asia. Sanoitte, kuinka paljon nämä kumppanut ovat tärkeitä eri palveluiden, eri yksiköiden, ministeriöiden välillä tässä kuussa. No minä sanoisin, että pikemminkin on palvelut sitä, että on mobilisoitu tällaisia yksiköitä, jotka ovat olleet paikallaan jo muutenkin, niin viimeiseksi tieteet ollut hankaluuksia Pohteet osataan nuorisotakuuta ja nuorisotyöllisyysalueen välistä eroa. Mitä nyt pyritään tekemään tässä? Sillä on sama mieltä kuin mitä Martina Jabalova sanoi aikaisemmin. Kyllä pitää osoittaa miten tehokas eräs politiikka, tämä politiikka on, mutta toisaalta pitää myös niin, että tätä pitää tulkita oikealla tavalla. Kiitos. Kiitos. Rouva Soitrova ihan viimeiseksi. Haluan ehkä muuttaa tätä järjestystä, että nämä kaksi asiantuntijaa voivat ensin alustaa ja sitten ehkä saada vähän enemmän aikaakin, ja niin varsinkin, että he saavat enemmän aikaa vastata eri kysymyksiin. Euh, merci beaucoup, cher. Euh, Kiitoksi Parahin, Claude. Haluaisin ottaa esille kysymyksen nuorisotyöllisyysaloitteesta ja sen täytäntöönpanosta seuraavasta kohdasta. Kiitos. Okay. Selvä. Eli sitten seuraavaksi rouva Madame Anja May. Anja Meyerkort. Thank you very much. Um, thank you very much for the invitation to speak. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden puhua. Minä puhun nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta siitä, mitä tiedämme tähän mennessä. Olen arvioinut aloitetta komission nimissä, joten ensi tulokset, jotka nähtiin viime vuonna ja sitten Englannissa olen arvioinut myöskin tätä nuorisotyöllisyysaloitetta ja muita nuorisoasioita. Lyhyesti se, mistä puhun tänään. Nuorisotyöllisyysaloitteen rakenne on jo selitetty. Muistutan lyhyesti sitten tätä täytäntöönpannon keskeisimmät tulokset ja sitten tulokset kiinnostavat, kiinnostavat teitä varmasti eniten. Ja sitten vahvuudet, heikkoudet ja yhteenveto päätelmät lopuksi. Minkälainen nuorisotyöllisyysaloite on EUn tasolla? Kuulimme siitä jo lyhyesti, joten tukikelpoisuus sovittiin alueen tasolla – 20 jäsenvaltiossa alueet voivat saada tukea. Tämä perustuu nuorissa työttömyyslukuihin 2015. Yli 25 prosenttia nuorista oli työttöminä tai noin 20 prosenttia, mutta oli noussut vuonna 2012 30 prosenttia. Näette, mitä maita tämä ei koske. Nuorisotyöllisyysaloitteen ajatus, mutta tietenkin nuorisotakuu pätee silti. Mitä sitten tulee yksittäisiin henkilöihin. Puhutaan nuorista, netsestä ihmisistä, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa mukana, joko 16-25 tai 16-29-vuotiaat useimmat ovat jatkaneet tuota nuorisotyöllisyysaloitetta 29-vuotiaisiin ja pitää asua oleskella kelpoisella alueella. Mitään rahoitusta ei ole ennakoitaville toimille. Tavallaan nettiä ennakoivalle ajalle, eli jos on vaarana, että saattaa joutua tulemaan koulutuksen ulkopuolelle. Tiedämme, että aloite otettiin ESF-ohjelmointikaudelle 2014-2020, joten ohjelmia hallinnoi hallintokomiteat, jotka ovat sosiaalirahastossa mukana 6,4 miljardia rahoitusta, 3,2 miljardia erityisesti nuorisotyöllisyysaloitteelle – ja 3,2 ESFn maksuja. Tiedämme myös, että noin 1,1 miljardia on yhteisrahoitusta, joka tulee jäsenvaltiolta ESF-osioon. Suurimmat vastaanottajat Espanja saa lähes kolmanneksen kaikista nuorisotyöllisyysaloitteesta, Italia, Ranska ja Puola vielä ja vähiten varoja tukikelpoisista Slovenia, Kypros ja Tsekin tasavalta varmasti tiedätte, että oli monia nuorisotyöllisyysaloitteen erityissääntöjä, joiden kautta haluttiin huolehtia nopeasta täytäntöönpanosta, ennakoivista maksusta ja niin edelleen. Mutta näyttää siltä, että vaikutus oli melko rajallinen, koska oikeastaan viivästysten syyt eivät ole rahoituksiin vaan menetelmiin liittyviä ongelmia. Mitä tiedämme nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta? Mitä maissa itse asiassa rahalla tehdään? Kyselytutkimus 2015 marraskuussa tehtiin, mutta olettaisin, että tilanne on melko entisenlaisena, kun ajatellaan täytäntöönpantoja toimia. Useimmissa jäsenvaltioissa esitettiin kolmea tai useampaa toimialaa tuettiin nuorisotyöllisyysaloitetta. Useimmiten ajatellaan kokemuksen, työkokemuksen hankkimista – Esimerkiksi tästä kuvasta nähdään, että 83 prosenttia piti tärkeänä ensimmäisen työpaikan tarjoamasta kokemuksen takia harjoituspaikka tai oppisopimus paikka tai, muut, tai koulutustoimet ja sen jälkeen on muitakin tekijöitä. Startup-tuki nuorille yrittäjille on tärkeää. Noin 50 prosenttia sen valtioista, jotka saivat tukia täytäntö, panivat näitä toimia. Jotkut maat tekevät vähän eri asioita. Italiassa ja Ranskassa esimerkiksi täytäntöön pannaan tällaista kansallista tukipalveluja, 60 prosenttia kansallisen tason nuorisotyöllisyystyöstä menee tukitoimiin ja työn haku toimiin. Tätä ei nähdä niin paljon muissa maissa. Jälleen tässä ei ole ennaltaehkäisevää työtä tehty. Ja toimista voitaisiin vielä todeta, että kaikki maat sanoivat, että on henkilökohtaisia toimintaohjelmia käytössä. Ja tämä oli yksi ehdotus jäsenvaltioille, kun puhuttiin nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksesta. Mutta tässä henkilökohtainen toimintasuunnitelma ymmärretään eri jäsenvaltioissa toisin, joissa puhutaan toimien paketista, kolmesta toimesta, joita voidaan valita, joissain muissa maissa on hyvin tiukkaan pohdittu yksilöiden, yksilöllisiä tarpeita. Innovaatiosta kysyttiin aikaisemmin, miten innovatiivisia toimet ovat kautta Euroopan unionin jäsenvaltioiden. Joitain innovaatioesimerkkejä kyllä on, ja joitain esimerkkejä uudenlaisista järjestöistä, jotka eivät aikaisemmin ESF-rahoituksen ole päässeet. Mutta suuri osa nuorisotyöllisyysaloitteen varoista menee nykyvaroihin, joita on lisätty Irlannissa esimerkiksi. Kaikki liittyy liittyvät työvoimapalveluihin, joita on ollut ennenkin ja Ranskassa ja samoin monissa muissa jäsenvaltioissa. Ja tämä johtuu siitä, että ja yksi tekijä tässä oli ajoitus. Suuret järjestöt, joilla on kokemusta, ovat valmiina ottamaan varaa tällaista, vastaan tällaista tukea. Nuoremmat, uudemmat järjestöt tarvitsevat vähän enemmän aikaa, eivätkä siksi pääse niin helposti tuen piiriin. Mitä tiedämme tuloksista? miten monet nuoret ovat osallistuneet tähän mennessä ja mitä tuloksia on saatu. Ja liittyvätkö ne työllisyyden koulutukseen vuonna 2013-2014? Alku oli hyvin hidas, eikä meillä ole kovin täsmällistä tietoa tuosta aikakaudesta. 2015 vuodelta meillä on vuosittaisista täytäntöönpanokertomuksista tietoja. Tiedämme, että noin 500 000 osallistujaa osallistui nuorisotyöllisyysaloitteen. Semmoinen 2016 ei ole luotettavaa tietoa. Tietenkin on komission julkaisu, se, jossa tehdään yhteenveto nuorisotyöllisyysaloitteesta nuorisotakuusta. Sanotaan, että 1,4 miljoonaa on, nuorta on osallistunut nuorisotyöllisyysaloitteeseen, mutta olettaisin, että luku on alhaisempi, kuten Espanjan edustaja täällä arveli suuri osa Italian ja Espanjan nuorista olivat rekisteröityneet tähän järjestelmään, mutta eivät saaneet tukea. Italiassa esimerkiksi maaliskuussa 216 yli 600 000 nuorta on kirjoittunut mukaan, mutta kolmannes toimista vain on toteutettu. Ehkä siellä on yksilöitä, jotka ovat saaneet monta kertaa tukea, eli vielä harvempi on itse asiassa nuorisotyöllisyysaloitteen toimien alainen. Kesä-heinäkuussa saadaan uusi vuosittainen täytäntöönpanokertomus. Silloin saadaan lisää tietoa. Alkuhankaluuksia haavoittuvaisten ryhmien osalta. Ensi arviot vuoden 2015 lopulla antoivat ymmärtää, että samantyyppisiä ongelmia oli kuin nuorisotakuun osalta. Kuten aikaisemmin on kuultu, meidän tutkimuksemme vuodelta 2015 loppuvuodesta antoi ymmärtää, että alun perin Eritten tukea saivat 15-24-vuotiaat, nuorempi ryhmä siis, ja useammin miehet kuin naiset, ja ainakin keskiasteen koulutuksen saaneet, eli korkeammin koulutetut ja työttömät saivat enemmän tukea kuin muut. Eli jälleen on kyse siitä, että kaikki eivät välttämättä rekisteröidy näihin työmapalveluihin. Mielenkiintoista katsoa sitä, miten laajalle NEET ja on, tai miten suurista ryhmistä on kyse. Nuorisotyöllisyysaloitteen ei tarkoitus kattaa kaikkia neitsejä kaikissa jäsenvaltioissa, jotka ovat tukikelpoisia. pohjalta siis toimitaan, mutta on ihan mielenkiintoista vertailla neitsin osuutta, jotka ovat mukana nuorisotyöllisyysaloitteessa 2016 heinäkuu ja neits osuus vuonna 2016. Jos katsotte tätä kuvaa, näette, että erot ovat jäsenvaltioiden kesken suuria, jos katsotaan NETS-osuutta nuorisotyöllisyysaloitteessa. Latvia, Irlanti, Portugali, Ranska. Noin yksi viidestä NETSistä on ollut nuorisotyöllisyysaloitte toimissa mukana. Romaniassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa työ ei ollut vielä alkanut. Pienempi osuus myös Slovakiassa, Liettuassa ja Tsekin tasavallassa. Jätin Italian ja Espanjan ulkopuolelle, koska emme tiedä, miten monet nuoret ovat osallistuneet näistä maista, kuten aikaisemmin mainitsin. Sitten tuloksista. Vuoden 2015 loppuun mennessä, jotta saatte käsityksen osuuksista, miten monet päättivät nämä toimet ja ketkä jättivät kesken vuoden 2015 loppuun mennessä noin 500 000 osallistujaa oli osallistunut nuorisotyöllisyysaloiterahoitteisiin toimiin noin 40 prosenttia oli päättänyt nämä toimet. Ei tämä tarkoita sitä, että vain 40 prosenttia aloittaneista saivat ohjelman päätöksiä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että monet, monilla oli vielä ohjelma kesken ja se päättyy sitten myöhemmin. Jäsenvaltiot pyrkivät siihen, että 70 prosenttia osallistuvat koko ohjelmaan aloitettuaan sen. Ja näistä 80 250 lisännyt tarjouksen lähes 40 prosenttia koulutus- tai työpaikka Tarjouksen 109 000 oli koulutuksessa tai töissä tämän jälkeen. Erot liittyvät siihen, että jotkut vain tavallaan löytävät oman työpaikan tai opiskelupaikan. Eli itsenäisesti ehkä löysivät muita mahdollisuuksia. Jälleen Tämä luku ei ole niin huono, kun useimmissa jäsenvaltioissa keskitytään tarjoamaan 25-50 prosenttisesti jatkokoulutusta tai työpaikkoja. Sitten tarjosten laadusta kysyttiin aikaisemmin. Tämä on kaikille kiinnostava kysymys. Varmasti emme oikein tiedä. Siksi, että monet jäsenvaltiot arvelevat, arvioivat laatua eri tavoin. Tämä oli johdonmukaista. Jossain jäsenvaltiossa sanotaan, että on kyse kestävästä tarjouksesta, muissa tyydyttävästä tarjouksesta, eli että hakija on tyytyväinen. En oikein tiedä, miten kestävistä paikoista on kyse. Kesto on yksi tekijä, eli pidemmän aikavälin vaikutus katsotaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun toimet ovat päättyneet. Tämä tieto saadaan vuosittaisessa täytäntöönpanon kertomuksessa vielä tänä vuonna Sloveniasta lyhyt esimerkki verrattuna Espanjaan, koska Slovenia nähdään myönteisessä valossa usein nuorisotyöllisyysaloitteen osalta. Katsotaan, liittyykö todella nuorisotyöllisyysaloite näihin hyviin tuloksiin. Yksi alue oli tukikelpoihin noin 20 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan pienin osuus kaikista tukikelpoisista jäsenvaltioista. Tätä voidaan verrata 100 miljoonaan, joka työvoimapolitiikan käytetään vuosittain, eli melko pieni osuus. Sitä käytettiin täysin aloitteetta varten, jonka nimi on The First Challenge. Se on tuettu työpaikka ensimmäistä työpaikkaa hakeville – Tarkoituksena oli saada mukaan lähes 3000 nuorta vuoden 2016 kesäkuun mennessä. Todella mukana oli lähes 2000 nuorta. 28 oli saanut toimet päätöksen ja vain neljä oli päässyt töihin tai koulutukseen. On oletettava, että monet näistä nuorista osallistuivat vielä ohjelmiin, koska ne ovat kovin pitkiä, eli paremmat tulokset nähtäisi myöhemmin. Tämä osoittaa, että Sloveniassa on todella kohdennettu näitä toimia. Nuoret, joihin saatiin on merkona, marginaalinen ryhmä, jos ajatellaan, että netsejä on kyseisessä ikäryhmässä 41 000. Yhteenvedonomaisesti, mitkä ovat vahvuudet, mitkä heikkoudet nuorisotyöllisyysaloitteessa. Keskeinen vahvuus on se, että on saatu paljon lisärahoitusta nuorten työllistämistoimiin ja jossain jäsenvaltiossa tämä rahoitus oli jäänyt muuten saamatta, ehkä siksi, että rahaa ei ollut tai että se ei ole poliittinen prioriteetti. Toinen keskeinen seikka on se, että tämä vaikuttaa myönteisesti siihen, että saadaan poliittinen prioriteetti nuorisotyöllisyydestä kautta jäsenvaltioiden. Rahoitusta voidaan käyttää melko joustavasti, vaikka jotkut kertovat teille ihan muuta varmasti, mutta teoriassa – tässä voidaan ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset tarpeet ja usein tämä suhtaudutaan myönteisesti alue- ja paikallistasolla. Nuorisotakuun käyttöönottoa tämä tukee. Monissa maissa ehkä kysymyksessä voidaan vielä palata tähän. Ja nuorisotakuussa pyritään huolehtimaan, että päästään vanhakantaisesta aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta vähän enemmän yksilökohtaiseen tukeen nuorille monissa jäsenvaltioissa. Entä heikkoudet? nuorissa työllisyysaloitteessa. Kuten on mainittu aikaisemmin, ajoitus ja lyhyt määräaika. Ajoitus oli vähän ikävä, koska hallinnoivat viranomaiset vielä valmistelivat tulevaa sosiaaliraston kautta ja saivat edellisen päätöksen, ja oli vaikea saada mukaan vielä nuorisotyöllisyysaloitetoimet. Kyse on rahoitustoimista, jotka liittyvät siihen, miten hyvälaatuisia palveluita jäsenvaltioissa tarjotaan, mutta voimme keskustella tästä enemmän. Kansallinen arviointi osoittaa, että laatueroja jäsenvaltioiden kesken paljon. Lisäksi on vaikeaa löytää nuoret, jotka eivät tule mukaan tähän nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Hyvin byrokraattinen järjestelmä, jonka hallinnollinen taakka on suuri myös verrattuna sosiaalirahastoon, koska monet palveluntarjoajat pitävät hyvin vaikeana sitä, että saadaan oikeat kriteerit täytettyä, esimerkiksi todistus siitä, millä, missä paikassa oleskelee. Ja lisäksi nuorisotyöllisyysaloite perustuu vuoden 2012 nuorisotyöttömyyslukuihin. Jollain alueella tilanne on muuttunut ja nyt työttömiä on paljon vähemmän. Mitä tulisi tulevaisuudessa tehdä? Voimme keskustella tästä enemmän kysymyssession aikana, kun minulta loppuu aika. Olemme tietenkin puhuneet jo täytäntöönpanokauden jatkamisesta pidemmälle kuin vuoteen 2018 enemmän rahoitusta tämän ajankohdan jälkeen. Se on tärkeä asia. Lisäksi pitäisi pohtia täytäntöönpanoa. En usko, että jäsenvaltiot hyötyvät kaiken kaikkiaan siitä, että annetaan lisää rahaa. Kyllä pitäisi arvioida sitä, mitkä alueet nyt tällä hetkellä tarvitsevat enemmän rahaa ja minkälaisiin toimiin. Erilaista tutkimustyötä voitaisiin tehdä ja tulevaisuudessa samantyyppisten rahastojen osalta pitäisi katsoa, miten parempi tehokkuus saataisiin aikaiseksi tehokkaammin toimin ja paremman aikataulutuksen kautta. Kiitos. Euh, Kiitoksia näistä tiedoista. Arviointityö on erittäin tärkeä. Se nähtiin alustuksessa, alueellisia esimerkkejäkin on kuultu. Eli tässä voidaan mennäkin sitten seuraavaan näkökohtaan analyysissamme huomioiden myös alueelliset erityispiirteet, alueellinen katte ja varsinkin tilanne Espanjassa rouva Elvira González Gago. 15 minutes, si vous bien. Thank you. Thank you very much for inviting me. Kiitoksia kutsusta tulla puhumaan Espanjasta. Mielestäni on mielenkiintoinen tapaus tässä on niin paljon eroja verrattuna siihen, mitä täällä on jo kuultu. Olen täällä siitä syystä, että olen asiantuntijat keskuksessa mukaan ja teemme työtä työllisyyspääosaston kanssa työmarkkina-asioissa ja me olemme laatineet selvityksiä, tutkimuksia liittyen nuorisotakuuseen. Alustuksessani Minulla on neljä osaa. Ensinnäkin selitän hiukkasen järi- täytäntöönpanojärjestelyistä nuorisotakuussa ja nuorisotyöllisyysaloitteessa. Puhun, puhun NTAsta, NTAsta, e, nuorisotyöllisyysaloitteesta, miten tätä on täytäntöpanoitu Espanjassa. Toiseksi kommentoi täytäntöönpanon edistymistä NTAC NTssä kolmannessa osiossa. Kerron nuorisotyöttömyyden ja työllisyyden kehityksestä. Ja neljänneksi lopuksi joitakin tärkeimpiä löydöksiä ja suosituksia. As for the implementation arrangements of the No sitten MTAn tai MTn täytäntöönpanojärjestelyt. Sehän käynnistyi huhtikuussa 2013 Espanjassa. Saimme strategian yrittäjyyttä ja nuorisotyöttömyyttä varten jo 2013 kohteen olevat nuoret, alle 30-vuotiaat. Ei 20, alle, ei siis 16-24-vuotiaat. Tuolloin syyskuussa samana vuonna hallitus esitteli täytäntöpanosuunnitelman NTtä varten. Se on lähes kopioitu nuorisotyöllisyys- ja yrittäjyysohjelmasta, joka siis samana vuonna julkaistiin huhtikuussa. Joulukuussa 2014 vuotta myöhemmin toimenpideohjelma hyväksyttiin nuorisotyöllisyyden kohdalla ja se on omistettu kokonaan nuorisotakuun täytäntöönpanolle. NTA puolestaan on mukana myös toimenpideohjelmassa kokonaisuudessaan. NTAn aloite ja sen rahoittaminen, tämä on tärkeää, on 80 prosenttia nuorisotakuurahoituksesta rahoituksesta EUn puolelta 7 miljardia e Espanjassa. NTAn osuus on yli 900 miljoonaa. Euroopan maista se on suurin osuus. Ja ESR-rahoitus ja yhteisrahoitus lisää vielä, että päästään kahteen miljardiin. Entäpä sitten edunsaajat NTC, NTAssa, Espanjassa? Alun perin päätettiin että 15-24-vuotiaat neetit olivat, olisivat edus, edunsaajia Espan järjestelmässä, mutta 2015 heinäkuussa tätä laajennettiin koskemaan niitä, jotka ovat myös 29 vuotta al, vuoden alle tietyn työttömyysprosentin mukaan. Alussa lukko lyödyt tukikelpoisuuskriteerit nuorisotakuussa ja aloitteessa olivat sellaiset, että ne olivat aika lailla rajoittivat myös osallistumista nuorten osalta. Siksi 2016 joulukuussa eli hiljattain edellytyksiä on joustavoitettu, varsinkin sitä vaatimusta tai sitä tekijää, että ne neetit, jotka ovat työvoimapalvelun piirissä, mutta eivät nuorisotakuussa, helposti voidaan siirtää myös mukaan nuorisotakuun piiriin edunsaajina. Näin, jotta voidaan katetta lisätä, kun se oli alun perin aika suppeaa. Kaikki Espanjan alueet ovat tukeen oikeutettuja NTAssa. Puolet NTA-varoista osoitettiin nimenomaan alueelle. Kuten tiedätte Espanjasta, se on hyvin hajautettu hallinnoltaan. Siellä on autonomisia alueita, joilla on toimivalta ainakin osin myös työmarkkinapolitiikassa. Eli puolet nuorisotakuvaroista on annettu alueille NET-asteen mukaan. Toinen puolisko koordinoidaan keskitetysti. Espanjassa tässä tärkeässä asemassa on se, että se on luonut valtavasti kumppanuuksia, ottaen mukaan paljon eri kumppaneita. Jos ajatellaan 84 kauppakameria, jotka olivat mukana kumppanuuksissa, niin siellä on myös laaja verkosto tiedotuspisteitä, jotka kuuluvat kansallisen nuorisoinstituuttiin, ja sitten siellä on viisi isoa kansalaisjärjestöjä, julkishallinnon ministeriökin on mukana, kun se on vastuussa myös yhteistyöstä paikallisviranomaisten kanssa. Ihan hiljattain 2016 joulukuussa, tämäkin on tärkeää, opetusministeriö ja sosiaaliministeriö, kuten myös työmarkkinoiden osapuolet, ovat tulleet mukaan kumppanuuksiin. Eli opetusministeri ei ollut alusta lukien mukana kumppanuudessa sen paremmin kuin sosiaaliministeriö Tämä on erittäin tärkeää että Espanja on hyväksynyt myös tarpeelliset muutokset, jotta voidaan NTT ja NTLtä täytäntöön panna vähän sen mukaan, mitä on aktiivisen työmarkkinapolitiikan puitteissakin hyväksytty 2012, niin että voidaan kohentaa koordinaatiota keskushallinnan ja alueiden välillä. Sitten täytäntöönpanon edistyminen NTAssa Edelliset alustajat siitä jo sanoivatkin, Espanjassa se laahaa jäljessä, myös ajatella kattavuutta ja rahoitusta, mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että merkittävästi on edistytty viime vuoden aikana. Kattavuus 15-29-vuotiaissa on nyt huhti, helmikuussa 2017 noin 32 prosenttia. Tämä on oma laskelma, niin kuin mitä virallisia tietoja ei ole tarjolla kuin 2015 vuodelta. Olen vain kerännyt erinäisiä tietoja liittyen kaikkiin nuoriin, joita järjestelmässä ja, ja olen laskenut prosenttiluvut niiden perusteella nimenomaan tässä ikäryhmässä neettien osalta. 32 prosenttia kateasteena on alle sen, mitä EU-ssa oli 2015, 37 prosenttia aikanaan, mutta kaksinkertainen kuitenkin verrattuna helmikuuhun 2016. Että minun vaikutelmani on, että täytäntöönpano on viime vuoden aikana kohentunut merkittävästi. Sitten mitä muita tuloksia on saatu? Komission selvityksestäkin tämä käy ilmi. Minäkin huomasin yhtenä tuloksena, että alueelliset erot ovat isot Kattavuus Navarassa, Andalusia, Asturissa, Galiciassa on yli 40 prosenttia, mutta muilla alueilla Emiliassa se on alle 30 prosenttia. Ja kuten totesinkin jo muista indikaattoreista, joita olen ottanut komissiolta, niin, niin ensinnäkin työhön hyväksyminen, työn hyväksyminen 75 prosenttia lähes, se on parempi kuin EU-tasolla, ja sitten tarjoukset Tämä on ehkä suurin ero Euroopan keskiarvon, että vain 30 prosenttia työtarjouksista tai tarjouksista liittyvät työhön. EU-tasolla 70 prosenttia. Muu liittyy sitten aktivointiin, koulutusmahdollisuuksiin tai ammatilliseen koulutukseen. Sitten vielä yksi kolmas indikaattori, joka on otettu on vasta aika paljon unionitasoa, työn kesto 38 prosenttia, eli pysytty samassa tehtävässä kuuden kuukauden ajan. Mitä syitä sitten on siinä, että laahataan jäljessä? Minun mielestäni ehkä oli epävarmuutta ja se kannusta alussa siitä, mikä on tukeen oikeutettua. NTAC, NTS ja sitten oli myös päällekkäisyyttä ohjelmointikausissa jo, eikä tiedetty tarkalleen, mitkä ovat valintakriteerit. Nämä tiedot ovat 2016 toukokuuta. Eli monet välikädet jo tekivät toimia tietämättä, olivat kun edes tukikelpoisia, eikä välttämättä olleetkaan. Toinen syy minusta on se, mikä oli ylipäätään taloudellinen tilanne, kun vakautettiin valtion taloutta 2007 ja 2014 oli vähän voimavaroja käytössä, koska aktiiviset työmarkkinapolitiikan varat vähenivät 30 prosenttia Espanjassa. Ja kun työttömyyskin kasvoi, se merkitsi sitä, että aktiivinen työvoimapolitiikka väheni jopa 68 prosenttia yhden henkilön kohdalla, jotta saatte vähän käsitystä, mitä paljon on varoja käytetty asukasta kohden. Se on noin 10 prosenttia siitä, mitä Tanska tarjoaa, tai 23 prosenttia siitä, mitä Ranska on osoittanut edunsaajille. 30 prosenttia verrattuna siihen, mitä Saksa puolestaan tarjoaa työttömilleen. Eli NTA ei ole pystynyt kuitenkaan tätä kulua kuromaan umpeen budjettivaroissaan. Ja totta kai alueellisilla julkisilla työvoimapalveluilla on omat rajalliset valmiutensa olleet myös. Tämä vaikutti kumppanuksiin, kuten aiemmin mainitsin ainakin. He ovat puolelta vastuussa NTN ja NTAn täytäntöönpanosta. Ja innovoinnin puutekin mainittiin täällä aikaisemmin toiminnassa. Siinä on keskitytty enemmänkin tarjontapuoleen. Työtarjouksen osuus on ollut vain 30 prosenttia kaikista tarjouksista Espanjassa. Ja kun ei ole työllisyysmahdollisuuksia, on paljon koulutusta ja siihen tarvitaan yleensä korkeampaan koulutusta, jotta voi kilpailla ja hyväksyä tarjouksia sitten, jos vaaditaan alempaa koulutusta tai jos ajatellaan niitä varmoja työsuhteita. Kolmanneksi selittäisin vähän nuorisotyöttömyyden ja työllisyyden kehittymistä. Te ette näe minäkään tuota nää, siis näitä kaavioita. Vasemmalla oleva grafiikka osoittaa nuorisotyöttömyyden kehittymistä absoluuttislukuun. Minä vähän selitän sitä. Tärkeä viesti tässä on se, että nuorisotyöllisyys kasvoi miljoonalla henkilöllä 2008-2012 kaudella. Puolet heistä olivat saaneet vain vähän koulutusta. Sitten 2013 elpymisen myötä aina 2015 vuoteen asti yli lähe, yli 400 000 vähemmän. Jos oikealla katsotaan kaaviota, niin lähes kaksi miljoonaa nuorta menetti työpaikkansa kriisin ensi vuosina 2008-2012, mutta 2013 2016 kaudella loppuvuoteen asti vain 31 000 työpaikkaa syntyi nuorille. Tässä on valtavat alueelliset erot. Kastia Leon, siellä nuorisotyöttömyystä saati lisää 40 prosenttia Valentiassa, vain 6 prosenttia ja niin päin pois. Sitten Työpaikkojen laatu on tullut täällä myös esille usean otteeseen. Saatu työ, harvoin on kunnolliset työolot, usein on kyse vain tilapäisistä töistä. Ja tässä 2008-2014 pudotus on, on ollut palkoissakin 20 5 prosenttia nuorten parissa. Sitten Espanjan kannalta tärkeimmät haasteet. Meidän täytyy lisätä ja kohdentaa fyysistä rahoituksellista täytäntöönpanoa NTAssa. Minä esittäisin, että saataisiin aikaan integraatu tietojärjestelmä. Me olemme rakentaneet kyllä hyvän integroidun järjestelmän, mutta se ei ole saatu päätökseen vielä. On aivan välttämätöntä, että se hoidetaan loppuun asti, jotta voidaan seurata täytäntöönpanoa, jotta koordinointi kohenisi niin myös, eli välikäsienkin osalta, jotka ovat mukana kumppanuuksista, täytyy vahvistaa myös alueilla täytäntöönpanoja, jotka ovat jääneet jälkeen, ja lisätä myös julkisten työvoimapalveluiden valmiuksia, pätevämpää työväkeä, ja lisätä myös tarjontapuolta, kysyntäpuolta enemmän ja tehokkaammin. Tässäkin on ehkä eroja EUn kanssa, että Espanjassa ei ole riittävästi tarjontapuoleen, kysyntäpuoleen lisätty. Ja totta kai täytyy huomioida myös nuorten tarpeet, jos he ovat köyhyyden partaalla tai syrjäytymisen vaarassa. Mitä sitten tulee EUn haasteisiin, jos ajatellaan ensinnäkin täytäntöönpanon kautta ja sen pituutta, niin voi olla, että Espanja ei pysty hyödyntämään kaikkia varoja, mitä sillä on tarjottu. Ja totta kai MTA-rahoitus pitää säilyttää myös 2018 jälkeen huomioiden, että tämän osuus on 80 prosenttia mt budjetista 2018 jälkeen ja 20, 2023 asti sen osuus olisi vain 20 prosenttia, eli merkittävä pudotus varoissa. Vastaa mielelläni kysymyksiä kommentteihin. Kiitos. No niin, tässä nähtiin arviointia, konkreettisia esimerkkejä tietyiltä alueilta Espanjastakin. Nyt pari minuuttia esittelijälle, varjoesittelijöille kansanpuolueesta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, myös tästä esityksestä, tästä raportista. Tilastotiedot ovat melko mielenkiintoisia, täytyy sanoa. Kuulin äsken esityksenne ja nyt uskon, että meidän pitää pohtia sitä, oliko tämä ohjelma menestyksekäs vai ei, epäilemättä. EU-tasolla investoitiin paljon varoja, kun pyrittiin ratkaisemaan tämä tilanne. Ja kuten huomataan, jäsenvaltiot ottivat vastaan, absorboivat näitä varoja eri tavalla. Kuitenkin emme voi aina osoittaa sormella EUn toimielimiä, vaan pitää kysyä itseltämme, miten menestyksekkäästi tietyt jäsenvaltiot olivat kansallisella tasolla. Eli tulee panna täytäntöön ohjelmat omissa maissaan. Jos nyt keskustellaan siitä, että jatkettaisiin tätä ohjelmaa tai että jos se keskeytettäisiin. Ja no, Uskon, että me kaikki olemme sitä mieltä, että pitäisi tehdä lisää ja enemmän tuohon suuntaan. Ja pitäisi sanoa kyllä. Tämä ohjelma on tuonut paljon myönteisiä tuloksia, paljon myönteisiä vaikutuksia. Kuitenkin teidän löydöksenne auttaisivat meitä varmaan ottamaan lisää vastuuta jatkossa, jotta voimme olla avoimempia, kun käytetään varoja ja myös tehokkaammin. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen asiaan. Se, että meillä nyt on tämä ohjelma ja että kohdennamme paljon varoja, tähän on ihan ok, mutta meidän pitää tietää, Oletko me pitkän vai lyhyen aikavälin ratkaisuja. Emme voi luoda uusia työpaikkoja käyttämällä uusia varoja. Ja rahastoja meidän pitää pitää huoli siitä, että saadaan talouskuntoon, jos halutaan pitkän aikavälin ratkaisuja. Loppuun haluaisin korostaa erästä tärkeää asiaa. Kun ohjelma päättyy, esimerkiksi tämä nuorille suunnattu ohjelma, niin silloin tulee taata riittävästi työpaikkoja työmarkkinoille. Ei voi olla tällaista epävarmaa tilannetta ohjelmien jälkeen. Kiitos. Kiitos. STST ei tarvitse ketään enää paikalla, ei säärästäkään. Rovan Diablo Baa. Menikö nyt lähemmäksi? Just very quickly. Mahtavaa, kiitos. Ihan lyhyesti ehkä asia, jonka olen maininnut aikaisemminkin. Mutta kun puhut tähän tehon mittaamisesta, pitäisi todella katsoa, miten saadaan pitkän aikavälin ratkaisuja tuloksia. Tässä haluaisin kysyä teidän kantojanne kun olitte paikan päällä, näitte, miten tämä täytäntöpano toteutuu jäsenvaltiossa. Pohdin, miten pitkän aikavälin tuloksia voidaan mitata niin, ettei ole vain hetkellisiä pikaisia tuloksia. Toinen kysymys. Nuorisotyöllisyysaloitetta pidetään byrokraattisena, hankalana hallinnollisesti. Ja mainitsit tämän, mitä voitaisiin muuttaa käytännössä, jotta – tuen hakeminen olisi helpompaa. Eli mitä voitaisiin muuttaa ihan käytännön toimena. Ja lopuksi varoittaisin hiukan siitä, että muistetaan nyt kuitenkin synergia kaikkien EU-politiikan alojen kesken, ei ainoastaan työllisyys ja koulutus, vaan kaikki nuorisopolitiikka. On huolehdittavaa synergiaeduista, ei vain niin, että on rinnakkain yksittäisiä ohjelmia, näin ei paranneta tilannetta. Ja lopuksi se, mikä jäsenvaltiossa alueella on tärkeää, on Euroopan komission apu ja tuki. Tehokas alueellinen ja paikallinen täytäntöönpano, mutta lisäksi tärkeää on saada komissiolta tukea, jotta voidaan täytäntöönpano ohjelmia tehokkaasti. Uskon, että komissio tekee teknisen avun osalta kyllä sinänsä paljon alueilla ja jäsenvaltioissa. Kiitos. Merci. Kiitos. Rouva Renkke vihreistä. Messi, um, and also from... Kiitos ja minunkin puolestani kiitos vieraille. Täytyy myöntää, että minusta erityisesti Espanjan esimerkki on nostanut minulle taas, että se mitä mitä nyt tarkastella on politiikan johdonmukaisuus. Politiikan johdonmukaisuus, sillä jos toisaalta työmarkkinapolitiikka vähentyy 68 prosenttia, no mikä pelkästään, mutta se on tosta siksi, että Espanja oli tämmöisen säästömämaa ja sitten on budjettikonsolointia, mikä periaatteessa leikkaa varoja tällaista ohjelmia ja sitten toisaalta laadittaa, tai ton, antaa EU-rahoitusta, mikä on tärkeää, ja hyödyllistämme samalla sillä voida kompensoida näitä kuille, joita on luotu sen politiikan myötä, niin silloin olemme epäyhdenmukaisia, ja nuorisotyöllisyysaloite ei itsessään pysty ratkaisemaan tätä, mutta tämä on siis vain kritiikki, joka pitäisi ottaa vakavasti. Tämä osoitti myös taas sen, miten jos nyt halutaan ratkaista nuorisotyöttömyysongelma erityisesti valtioissa, etävaltioissa, niin no, meidän pitää olla työpaikkoja, sillä ilman invest- sitä, että investoidaan talouteen ja luodaan laadukkaita töitä, niin olisi mahdoton toiminta tämä saada nuoret työmarkkinoille, jos ei ole työpaikkoja siellä. Tämä tuli esille, kun puhuitte Espanjan tilanteesta. minulla on kysymys joka on teille molemmille liittyen nostamisaloitteeseen EU-ssa kaiken kaikkiaan ja tuloksiin. sanotte, että pitää tutkia asiaa lisää ja jo nyt minulla on vaikutelma siitä, että teillä löydöksenne vastivat, että no, en nyt saan kokonaiskuvaa, koska on niin paljon kysymyksiä, joihin ei ole vastattu, ja halusin kysyä, milloin uskotte, että saamme kattavamman kuvan ja minkälaista tutkimusta tarvitaan mielestänne, jotta voidaan arvioida, no ei pelkästään NTA täytäntöpano yleisesti, vaan myös miten voidaan tarkastella parhaita käytänteitä, sillä jos katsotaan Espanjan esimerkkiä, niin huomataan mitä haasteita on, mutta ehkä myös voidaan pohtia eri esimerkkejä, joissa asiat toimivat erittäin hyvin ja joissa muut jäsenvaltiot voivat myös oppia jotain. Kiitos. NFstä ei ole ketään enää paikalla. Rovas Frojovaa, kaksi minuuttia. Děkuji, pane eh, předsedající. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti kommentoida ja kysyäkin jotain. Mielestäni nämä molemmat aloitteet, nuorisotaku ja nuorisotyöllisyysaloite, keskittyvät nimenomaan nuoriin työttömiin, niihin, jotka eivät ole saaneet koulutusta tai eivät ole toimien piirissä. Espanjasta me olemme nähneet, että kohde ryhmä on oikea. Eikä pidä alialivoida tätä, sinällään ne ovat tärkeitä ohjelmia, mutta minä uskon, että aika hajallaan kuitenkin aloitteet ovat. Kun ajatellaan tukea nuorille, 17- 30-vuotiaita EU-ssa. Meillä on nuorisotakuu, nuorisotyöllisyysaloite, solidarisuusjoukot ovat valmisteilla, neljäkin eri ohjelmaa olemassa, jotka ovat käynnissä rinnakkain. Ja sitten tämä upo uusikin aloite, jota ollaan valmistelemassa. Ehkä meidän pitäisi miettiä myös koko tämän vaikuttavuutta mutta kohde on oikea, mutta todellakin kovin hajallaan kaikki. Nämä aloitteet perustuvat komission ehdotuksiin. Kaiken kaikkiaan parlamentti kyllä tukee tavoitetta, eli autetaan jäsenvaltioita, tarvitaan parempaa koulutusta, enemmän työkokemusta, löytämään helpommin työtä. Mutta käyttämämme välineet edellyttävät mielestäni vielä enemmän koordinaatioita myös komissiossa. Siksi kysyisinkin teiltä, muun muassa solidarisuusjoukoista, joita nyt ollaan valmistelemassa. Ja komission tiedonannossa todetaan selvästi, että nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloitteet ovat ne kaksi tärkeintä ohjelmaa, jotka ovat mukana myös siinä, kun uutta välineitä luodaan. Te olette tästä varmasti jo saaneetkin tiedon. Ja anteeksi puheenjohtaja, vielä yksi kysymys. Pidän tätä todella tärkeänä. Te mainitsitte, että Sloveniassa on parikymmenen miljoonan hanke käynnissä. Mukana on pari tuhatta ihmistä, eli kymmenen tuhatta per nuppi aika avoketista mielestäni. Niin onko tämä nyt asiallista? Kiitos. Merci. Kiitos. Kymmenisen minuuttia tässä aikaa vielä on jäljellä. Herra Varnai saa varsinkin puheenvuoron, koska tuli paljon kysymyksiä. Totta kaikki, kaikki teillä esitetyt kysymykset eivät voi saada vastausta kymmenessä minuutissa, mutta mm, ehkä muutama minuuttia teille ja sitten kaksi muutakin alustaja saisivat vielä osaksi pari minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, voin nyt valita kysymyksistä ja voin antaa nämä NTA-kysymykset kollegoille, joten helppo tehtävä keskityn kysymyksiin, jotka liittyvät nuorisotakuuseen ensinnäkin oli kommentti näistä eroista. Se otettiin nuorisotakualoitteen tiedoista, sitten kattavuus ja nämä onnistuneet toimet. No pitää ymmärtää, että nuorisotakuuhan on melko uusi ohjelma ja on tietojen keruukin on lasten kengissään, joten meillä on tietoja vuosta vuodelta 2014 ja 2015, mikä tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan aikaa, jotta tiedosta tulee luottavia, mutta, luottavia, mutta on totta, että edistys on epätasaista. Se on nähtävissä selvästi, mutta tämä johtuu myös siitä, että tilanne on hyvin poikkeava ja toiseen. Sitten on konkreettinen kysymys tästä kattavuudesta ja muista luvuista. No, huomataan, että tietyt jäsenvaltiot kattavat nuoremmat ihmiset millä, mutta sitten tietysti nuorisotakuun tehokkuus ei ole välttämättä yhtä hyvä. Muut jäsenvaltiot ensin tarjoavat nuorisotakuun vain pienelle osuudelle nettejä, mutta silloin he pystyvät saavuttamaan korkeampia tuloksia. Tämä on huomattu tiedonkierun aikana. Sitten oli edes kommentti näistä erityisistä ohjelmista nuorisotakuun alla, jotka eivät välttämättä ole tehokkaita ja innovatiivisia. Ja pohdittiin sitä, että onko mahdollisuus lopettaa ohjelmat. No, toista on keskittynyt poliittisen puolen tässä. Olemme jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioihin, emmekä pelkästään tarkoita tässä ohjausjakson ja EMKon myötä, joka on toimintaa, mutta lisäksi on myös muitakin yhteyksiä. On nuorisotakuukoordinaattoreiden verkosto muun muassa. Ja olemme ilmoittaneet jäsenvaltioille joskus, kun on huomattu, että tietyt ohjelmat tarvitsevat hienosäätöä Kuitenkin en nyt sano, että komissio voi täysin eliminoida tai poistaa, mutta ainakin se voi antaa neuvoja jäsenvaltioille ja kehottaa niitä parantamaan ohjelmia. Sitten oli kysymys siitä, miten mittaamme nuorisotakuutarjousten kestävyyttä, tietysti näiden työpaikkatarjousten kestävyyttä kaikkein suosituin on, meillä on seurantadataa, eli kun tietoja kerätään, niin silloin kerätään tietoja siitä, mitä tapahtuu nuorelle, joka otti vastaantarjouksen 6, 12 tai 18 kuukautta sen vastaanoton jälkeen. No, ongelma se, että kun olemme nyt vasta, vasta tätä vuoden alussa, niin meillä on tietoja vain kuudelle kuukaudelle, mutta kun aika tässä kuluu, niin sitten saamme lisää tietoja tuosta, mikä auttaa meitä näkemään missä määrin ohjelmat ovat kestäviä. Työtarjoukset, onko niissä hyvät työolosuhteet, no hyvin relevantti kysymys, täytyy myöntää, että tässä vaiheessa emme tiedä. Sen takia korostetaan, että on hyvin tärkeää keskustella lisää jäsenvaltioiden kanssa laatukysymyksistä, miten voidaan taata työtarjousten laatu. Tällä hetkellä komissio tekee yhteistyötä ILOn kanssa, jota saadaan määritelmä näille työtarjousten laadulle, mutta lisäksi pohdimme vaihtoehtoja siitä, että keskustellaan normeista ja kanssa EMKossa työllisyyskomiteassa, mutta lopputulokset riippuvat jäsenvaltioiden kannoista. Kysymys siitä, että onko parhaita käytänteitä, en tiedä paljonko aika minulla on. Aika loppui, olen pahoillani. Hyvin lyhyesti ikärajakysymys. No, jäsenvaltion tehtävä on päättää ja puolitoista päätti nostaa sen 29, eli nuorisotakuu tarjotaan 29-vuotiaisiin asti, mutta tässä komissio ei halua puuttua tilanteeseen ja lopuksi tämä on viimeinen sanonen sanottiin, että, tai puhuttiin siitä, että pitäisikö poistaa työharjoittelut tästä NTS on 12 prosenttia. No, tämä on tiedonkirjakysymys. Tietysti jäsenvaltiossa työharjoittelut lasketaan työpaikoiksi, joten tuossa 70 prosentissa työpaikkoja Siihen, siellä on mukana tiettyjä työharjoitteluja tietyissä jäsenvaltioissa, joten joka tapauksessa komissio ei halua poistaa työharjoittelujen nuorisotakuu tarjouksista. Ja nyt kollega saa puheenvuoron. Thank you. This on... Kiitos. Pyrin vastaamaan viiteen kysymykseen. Ensimmäinen liittyi pitkän aikan tehon mittaamiseen, samoin kuin nuorisotakuussa – tässä on pidemmän aikavälin, ehkä keskipitkän tulosindikaattori, kuusi kuukautta jälkeenpäin siis. Monissa jäsenvaltioissa ponnistellaan, jotta voitaisiin paremmin arvioida toimien tehoa, vaikutusten arviointeja, vertailuryhmien löytäminen ja niin edelleen. Tärkeitä asioita, mutta samalla pitäisi muistaa, että monissa maissa tietoa ei ole niin kovasti näiden asioiden selvittämiseksi, mutta jos on, niin saamme hyvää tietoa tuloksista. Toiseksi, mitä pitäisi muuttaa, jotta byrokratian taakka ei olisi niin painava. Yhden mainitsin päätelmissä, niin jos toimittaisiin enemmän sosiaaliraston mallin mukaan, koska monet järjestöt toimivat molempien osalta. Jos hankintajärjestelmät, valvontajärjestelmät olisivat yhtenäisiä sisällön ja aikataulun mukaan, niin – hallinnollista taakkaa olisi tarjoajille vähemmän. Lisäksi voitaisiin ehkä selkeämmin katsoa, miten voidaan parantaa näitä tukikelpoisuuskriteereitä nuorten osalta Espanjasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tiedämme, että monet uskovat, että pitää tiukasti osoittaa, että oleskellaan tietyllä alueella ja osallistutaan työllisyys- tai koulutustoimiin, mutta pitäisi ehkä selkeämmin sanoa, että tällainen ikään kuin pehmeämpi todistusaineisto on myös ihan käyttökelpoista. Koska voimme saada paremman kokonaiskäsityksen? No kesä kuussa suunnilleen saadaan tämän vuoden tieto. En tiedä, koska se on sitten teillä käytössä, mutta komissio saa sen silloin. Ja sitten saamme kokonaiskäsityksen vuosista 2015-2016. Parhaat käytänteet myös. Loppuarviot saadaan vasta vuoden 2018 lopussa, eli sitten kun ohjelma on kulunut loppuun asti. Silloin luultavasti saadaan tietoa parhaista käytänteistä, mutta ehkä osa näistä tiedoista voitaisiin saada käyttöön jo etukäteen. Se olisi ihan tärkeä asia. Minulla ei ole paljon tietoa solidaarisuusjoukoista. Epäilisin, että jos nuoriset työllisyysaloitteen rahoituskausi jatkuu entisellään. En tiedä, miten se voitaisiin yhdistää solidarisuusjoukkoihin, kun periaatteessa kaikki tuki olisi pitänyt jo sitten aina suunnitella. En oikein tiedä, miten tämä yhteistyö voisi toteutua. Ehkä komissio voi sanoa tästä vähän lisää. Ja lopuksi, kun katsotaan, miten paljon käytetään rahaa per capita – liittyy siihen, mikä on nuoren tilanne. Jos joku nuori on hyvin kaukana työmarkkinoista, niin silloin pitää investoida enemmän rahaa kuin vaikka tuhat euroa per nuppi. Tämä todella siis riippuu siitä, mikä on kohderyhmä, mihin pyritään. Esimerkiksi vammaisten osalta tämä on hyvin kallista. Kiitos. Thank you. Two minutes left. Kaksi minuuttia jäljellä vain. Muutama kommentti kuitenkin kun ajataan yhden johdonmukaisuudesta työmarkkinapolitiikassa ja budjettileikkauksessa, mutta tämä 68 prosenttia, kun ajatellaan vielä NTAn ja NTn rahoitusta, voin vain olla samaa mieltä. Aikanaan julkinen työvoimapalvelu meni jumiin kerta kaikkiaan, ainakin meidän käsityksemme mukaan. Se oli yksi syy myös siihen, että alku oli niin hidasta. Lisäksi todettiin, että työpaikkoja täytyy luoda. Nettien kohdalla Espanjassa on kyllä yrityksessä paljon koulutusta. Ei oikeastaan ole mitään järkeä, että koulutetaan koulutusta koulutuksen päälle. Se on heille turhauttavaa. Ja kuten totesin, ja siinä sitten kilpaillaan niistä hyvin harvoista työpaikoista, joita heille on tarjolla. Mutta vaarana on Espanjassa näinä aikoina että meillä on hyvin tavallista, että on kannustimia, esimerkiksi sosiaaliturvamaksuja leikataan tai nuoremmille vanhemmillekin on, on eri henkilöryhmille tarjotaan kannustimia ja ne ovat tuottaneet tulosta. Meidän pitäisi todellakin miettiä, miten se hoitaa kunnolla ja myös palkkatuki sitten. Meidän täytyy luoda laadukkaita työpaikkoja. Palkkatuesta en oikein tiedä, onnistuuko se sillä. Palkkatuen vaarana on, että siitä siirretään rahaa yrityksille, jotta saadaan halpaa työvoimaa. Sitten jatkoselvitykset. Espanjan kohdalla menisin alueelliselle tasolle – koska siellä on loistavia käytäntöjä. Kataloniasta löytyy, olen itse käynyt siellä, he kohdentavat toimensa haavoittuvien nuorien, tekevät paikallisviranomaisten kansalaisjärjestöjen kanssa työtä. Se on suurimmasta toimintaa ja sitäkin voitaisiin vielä kohentaa entisestään, jotta vaikuttavuus ja läpinäkyvyys paranisi. En tiedä mistä syystä, mutta nuorisotakuuta ei juurikaan tunneta Espanjassa. Solidarisuusjoukoista en, en tiedä mitään liittyen nuorisotakuuseen ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Kiitos. Okei, okay, je vous remercie. No niin, kiitoksia kovasti. Varmastikin me pystymme keskittymään aika paljon tähän kunnolla. Sitten siis nähdään, miten moni ilmeinen asia tämä on. Tämä dynamiikka vastaa tiettyjä tavoitteita, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionissa. Joka tapauksessa haluaisin vielä kiittää kaikkia, varsinkin parlamentin yksikköä, joka vielä laatii asiakirjankin, joka huomioi on kaiken tämän pohdiskelun ja ne alustukset, joita me iltapäivällä kuulimme. Kiitos myös alustajille, asiantuntijoille, Olemme pahoillamme, että tässä ainoa aika on kortilla, kuten aina tämän tyyppisissä tilanteissa. Vaikka hankalia tilanteita, mutta kiitos myös jäsenille, varsinkin niille, jotka vievät jäivät loppuun asti. Sitä on ehkä syytä tähdentää tässä. Ja puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja. Ilman heitä tämä ei onnistuisi. Sitten meillä on kolmas huhtikuuta tulossa Strasbourgissa ylimääräinen kokous ja sitten 11. ja 12. huhtikuuta vielä täällä Brysselissäkin. Kiitos ja hyvää loppupäivää.